Good afternoon, ladies and gentlemen. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. And again, may I ask you to... Hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin teitä päättämään yksityiskeskustelunne, jotta voimme aloittaa kokouksen. Thank you very much. Dear ladies. Hyvät naiset ja herrat, nyt avaan Regi-valiokunnan tämän päivän kokouksen. Meillä on tänään kunnia järjestää yhteiskokous kansallisten parlamenttien edustajien kanssa jäsenvaltioista. Ehkäpä ensin nämä tavanomaiset menettelyt, ensinnäkin esityslistan hyväksyminen kysyisin rekivaliokunnan jäseniltä, onko teillä muutospyytöksiä EPPn koordinaattori Van Nistelrooy. Kiitoksia. Kiitoksia oikein hyvä. On hyvä, että menemme kohta asiaan, mutta halusin yhtä asiaa korostaa, koska viime kerralla luonnon katastrofit vaikuttivat San Martin ja Antilien saariin niin tässä tapauksessa meillä on tämä tilanne Kreikassa ja keskeinen kysymys on se, että milloin voisimme keskustella tästä. Ja sain tämän pyynnön erityisesti edustaja Spirakilta. Ehkä hän voi sanoa jotain tästä. Ja sitten meidän pitäisi löytää ajanjakso keskustelulle. Edustaja Spiraki. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Van Nistelrooy siitä, että ilmaisesti solidaarisuuteen kansani kohtaan. Haluaisin myös pyytää teitä eh, ottamaan huomisen aiheen esityslistalle. Ehdottaisin, että tuo kohta ottaisiin täysistunnossa esiin myös marraskuun lopussa. Haluaisin myös sanoa rikivaliokunnan kollegoille, että on tärkeää ilmaista solidaarisuutemme Kreikalle pyytämällä komissiota tekemään poikkeuksen verorahoituksen suhteen EU-budjetista. Nämä liittyvät tähän luonnonkatastrofiin ja ottamalla käyttöön ikään kuin asetuksen tarkistuksen, joka koskee Euroopan unionin solidarisuusrahastoa. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos teille. Kiitokset eh, Fannistero ja Spiraki. Eh, huomisaamuna, se minun on tässä todettava, sen jälkeen, kun olemme kuulleet kahden äh, valtuuskunnan, Romania ja Bulgaria, äh, selvitykset ennen sitä äänestyksiä, niin äh, me voimme käyttää hieman aikaa keskusteluun Kreikan tilanteesta. Ja sitten toiseksi koordinaattorien kokouksessa sisällytimme jo koordinaattorien esityslistalle mahdollisuuden suullisen kysymyksen esittämisestä näiden Kreikan tulvien jälkeen. Eli tämän verran voimme kyllä tehdä tässä vaiheessa. Voimmeko nyt hyväksyä esityslistan? Kiitos paljon. Sitten äh, pöytäkirjojen hyväksyminen 90. lokakuuta kokouksen pöytäkirjat ovat internetissä saatavilla ja jos niihin ei esitetä huomioita tämän kokouksen aikana, niin pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyksi. Mitä tulee puheenjohtajan ilmoituksiin, hypätäänpä niiden yli ja siirrytään tämän päivän pääasiaan. Kyseessä on siis parlamenttien välinen valiokuntakokous kohesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen, mahdollisuudet, haasteet ja tulevat seuraavat askeleet. Parhaat kollegat, hyvät ystävät, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet, on mukava saada toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Tänään olemme kokoontuneet tähän parlamenttien väliseen kokoukseen keskustellaksemme tärkeästä aiheesta, kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, minkälainen se saattaa olla nykyrahoituskauden päätyttyä vuonna 2020 olemme käsitelleet aihetta valiokunnassamme jo useaan otteeseen eri tilaisuuksissa ja olemme myös valmistelleet päätöslauselman, jonka otsikko on Euroopan unionin kohesiopolitiikan rakennuspalikat vuoden 2020 jälkeen. Tämä oli valiokuntamme oma-aloitteinen mietintö. Tässä mietinnössä, joka hyväksyttiin toukokuussa tänä vuonna täysistunnossa. Ähm, puhutaan parlamentin äh, kannasta ja tällä hetkellä äh, olemme valmistelemassa niin kutsuttua omnibus ehdotusta, joka liittyy nykykauden puolivälin arviointiin ja edustaja Krell, joka on esittelijä, tulee puhumaan äh, tästä tänään jossain vaiheessa. Niin kuin tiedätte, seitsemäs kohesiokertomus valiokunnassamme tästä keskustelimme, kun se julkaistiin Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolla lokakuussa. Ja keskustelimme myös täällä valiokunnassa yhdessä komission jäsen Kretsun ja alueiden komitean Koter-valiokunnan kanssa asiasta. Tulemme myös valmistelemaan oma-aloitteisen mietinnön tästä tärkeästä asiasta. Ensi vuonna sitten alkaa tärkeä työ tulevan rahoituskauden valmistelusta. Ehdotus monimuotoiseksi rahoituskehykseksi tulee toukokuussa ja lainsäädäntöehdotukset tuon jälkeen. Uskomme, että ehdotuksia saadaan mitä pikimmin, jottei synny viivettä. Ja tässä yhteydessä on hyvä keskustella tästä kohesiopolitiikasta. Itse asiassa huomenna muuten, mitä tulee rahoituskehykseen, komission sen Öttinger on vieraanamme täällä valiokunnassa. Nyt tulemme keskustelemaan myös parhaista käytänteistä, joita olemme, joista olemme saaneet oppia viime kaudella ja tällä käynnissä olevalla kaudella. Me parlamentissa olemme varmoja siitä, että tämän päivän keskustelut tulevat olemaan hedelmällisiä ja toivon, että tekin viihdytte täällä arvoisat vieraamme. Ennen kuin kuulemme puheenvuorot, minulla olisi tekninen huomio kansallisten parlamenttien jäsenille. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, täyttäkää puheenvuoro pyyntö kaavake ja antakaa se pahtimestareille. Näitä papereita löytyy sieltä pöydiltä. Ne löytyykö puheenvuoropyyntö kaavake. Hienoa. Kiitos. Ei. Ei. Euroopan parlamentin. Kyllä, minä teidät tunnen. Ja on helpompi näin sitten nähdä, kuka puheaikaa pyytää. Ja niin kuin aina toimimme tavanomaisella tavalla. Ensin Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien koordinaattorit, sitten kansallisten äh, parlamenttien edustajat ja sitten muut jäsenet. Ja nyt voin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi komission jäsen Kretsun, joka on vieraamme tänään ja osallistuu tähän keskusteluun. Lisäksi toivotan tervetulleeksi ministeri Aapin, joka on Viron puheenjohtajavaltion edustaja vastuussa kohesiopolitiikasta. Tervetuloa tänne regivaliokuntaan jälleen. Äh, olemmehan jo aiemminkin saaneet tilaisuuden keskustella näistä tärkeistä asioista. Ja nyt minulla on suuri ilo aikaa säästääkseni antaa välittömästi puheenvuoron komission jäsen Kretsulle kohesiopolitiikan tulevaisuus. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamentin jäsenet. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tähän kokoukseen. Tiedätte oikein hyvin, että meille, komissiolle, kansallisille parlamentit ovat avainasemassa, kun on kyse meidän toimintamme maamme valvomisesta ja sen lähentämisestä kansalaisiin, joten olen todella kiitollinen kaikille jäsenille, koska te tiedätte oikein hyvin, että mihin ikinä menenkin, yritän aina tavata myös kansallisten parlamentin jäseniä selittääkseni komission prioriteetteja ja ylläpitääkseni jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua. Meidän tämänpäiväinen kokouksemme Euroopan demokratian kodissa on avainhetki, on oikea hetki poliittiselle vuoropuhelulle. Se on myös tärkeä hetki meidän politiikallemme, koska me keskustelemme täällä nyt kohesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen. Me olemme saaneet lausunnon melkein kaikilta jäsenvaltioita äh, tämän äh, politiikan tulevaisuudesta ja haluaisin kiittää teitä kaikkia äh, kansallisia parlamentteja tekemästänne työstään. Arvostan myös kovasti regivaliokunnan tekemää työtä. Hyvä puheenjohtaja, te olette teette kovasti työtä, kun valmistelette tätä myös. Edustaja Westfalin mietintö oli merkittävä panos, samoin herra Schneiderin lausunto. Se antoi meille paljon ajattelemisen aihetta, joten kiitoksia vielä kerran työstänne. Joten hyvät naiset ja herrat, kun katsomme taaksepäin, näemme, että Eurooppa-hanke on tuonut ennalta näkemättömän rauhan ja hyvinvoinnin ajanjakson, mutta painostus, joka syntyy teknologisesta muutoksesta, globalisaatiosta ja maahanmuutosta, on aiheuttanut jännitteitä unionissamme ja eriarvoisuus on lisääntynyt, kuten voidaan nähdä viimeisemmässä seitsemännessä kohesiorapetissa nämä alueelliset eriarvoisuudet vievät pohjaa niiltä perusarvoilta, joille Euroopan unioni rakennettiin. Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin minulla on ratkaisu tähän asiaan. Ratkaisussa on kaksi sanaa, kohesio ja politiikka. Kohesiopolitiikka on mm, mahdollisuus tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille kaikilla alueilla. Viime kuussa komissio julkaisi seitsemännen kohesioraportin ja tässä raportissa kävi ilmi useita asioita. Ensinnäkin konvergenssia tapahtuu EUn tasolla. Se on lupaavaa tulevaisuuden kannalta ja se osoittaa, että kohesiopolitiikka toimii. Mutta mutta paradoksaalista kyllä tämä raportti kertoo meille, että eriarvoisuus lisääntyy maiden välillä ja maiden sisällä, kaupunkien ja maaseutualueiden välillä, pienten kaupunkien ja suurkaupunkien välillä. Tämä on juuri se syy, miksi kohesiopolitiikan pitäisi investoida jatkossakin kaikkiin alueisiin. Ja tiedän, että regivaliokunta ja monet jäsenvaltiot ovat samaa mieltä. Tämä raportti kertoo meille myös, että että kasvu ja työllisyys on kehittymässä, sosiaalinen osallistuminen, mukaan lukien maahanmuuttajien mukaanotto, ilmasto- ja energiakestävä liikenne, peruspalvelut, kuten terveys, digitaalinen infrastruktuuri, innovaatio eh, ja tutkimus. Nämä ovat ne osa-alueet, joissa kohesiopolitiikka on eh, saanut aikaan muutosta, johon pitäisi keskittyä vielä enemmän tulevaisuudessa. Meidän pitäisi auttaa jäsenvaltioita ja alueita eh, kehittämään kestävyyttä ja sopeutumaan paremmin globalisaatioon äh, ja teollisuuden muutokseen. No, miten me tässä sitten onnistumme, hyvät naiset ja herrat? Miten voimme keskittyä ähm, todellisiin tuloksiin ja jättää sivuun säännöt äh, ja määräykset? Miten voimme tehdä kohesiopolitiikasta yksinkertaisempaa edunsaajille ja joustavampaa, äh, edunsaajille ystävällisempää? Miten löydämme oikean tasapainon muutoksen ja vakauden välille? Ja kaikki lähtee yhdestä sanasta, luottamus. Luottamus on erittäin tärkeää. Meidän täytyy yksinkertaistaa ja minä kannatan tämän politiikan radikaalia yksinkertaistamista. Sitä ei ole muutettu 25 vuoteen ja joskus siitä on tullut todellinen painajainen edunsaajille, joten meidän täytyy yksinkertaistaa äh, hallinta- ja valvontajärjestelmää. Ja tämä olisi ensimmäinen askel, jotta saataisiin aikaan luottamus luottamusta ohjelmointiin viranomaisten ja Euroopan toimielinten välillä. 2014-2020 ohjelmakausi on tuonut suuria takeita, mutta se on ollut pitkällistä ja raskasta. Meillä pitää olla kevyempi lähestymistapa reaalit ja yksinkert- tai yksinkertaistetut kustannukset, sen ei pitäisi olla ainoa vaihtoehto. Monet tukevat sellaista vaihtoehtoa, jossa komissio maksaisi, kun on täytetty tietyt ehdot. Joustavuus on toinen tärkeä lipulaivat tavoite. Viime vuodet ovat osoittaneet, että alueet koskevat yllättäviäkin haasteita. Kohesiopolitiikka Kan tavoitteet on kuitenkin määritelty täytäntöönpanokauden aluksi ja kestää liian kauan, että voidaan tehdä muutoksia niihin. Meillä on ollut useita tapauksia, joissa meidän olisi pitänyt reagoida paljon nopeammin. Esimerkiksi Valloniassa meillä oli tämä Caterpillar-tapaus, jossa tuhannet työntekijät menettivät työpaikkaansa yhdessä yössä tai luonnonkatastrofeja tai muita. Meillä pitää olla joustavuutta tulevaisuudessa. Minun mielestäni tietty osa kohesiopolitiikasta, mm, tietty määrä pitäisi olla sellainen, että sitä voitaisiin käyttää nopeammin. Joustavuutta voitaisiin lisätä myös luomalla yksinkertainen sääntöpaketti, jossa säännöt, jotka koskevat rakennerahastoja, ovat samat. Ja sitten lopuksi haluaisin korostaa hallinnointia. Me kaikki tiedämme, että hallinnoinnin alhainen taso estää talouskehitystä ja julkisia investointeja. Tämä ei ole ensimmäinen ja viimeinen kerta, että minä sanon, että raha ei ole kaikkea, meidän on lisättävä hallinnollista kapasiteettia. Siksi käännyn kansallisten parlamenttien edustajien puoleen. Teidän tietonne siitä, mitä teidän vaalipiireissänne tapahtuu, on erittäin tärkeä. Teillä on välineet ja asiantuntemus, te pystytte viemään eh, eteenpäin eurooppalaista lainsäädäntöä ja eh, teillä on määräävä rooli, kun eh, halutaan vähentää liiallista byrokratiaa ja ylisääntelyä. Te mm, voitte auttaa meitä myös omissa maissanne löytämään parhaat kannustimet rakennemuutosten toteuttamiseksi. Ja lopuksi, hyvät naiset ja herrat, haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä käsi kädessä. Ja tämä lähtee siitä, että jokainen kansalainen vaalipiireissänne tietää, että mitä kohesiopolitiikalla saavutetaan paikan päällä. Nämä yhteiset tiedotustoimet, joita ehdotin tämän vuoden alussa yhdessä komission jäsen Taisenin kanssa, ovat käynnissä alueilla alueilla. Nyt on erittäin tärkeää se, että kaikki pysyvät mukana. Komissio, jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit, paikallisia ja alueviranomaiset minä en pyydä teitä kehumaan EUta tietenkään, minä vain pyydän teitä kertomaan, että tuo tai tämä hanke on rahoitettu EU-määrärahoilla koska tällaista syyllistämispeliä on käyty jo pitkään. Brysseliä on pidetty syntipukkina, kaikki huono tulee Brysselistä, kaikki hyvä tulee kotimaasta tai kaupunginjohtajalta. Mm, omassa kotimaassani niin näin muutama viikko sitten suuren tapahtumen, jossa oli paljon sijoituksia. 90 prosenttia oli, tuli EUn määrärahoista ja kukaan ei sanonut, että nämä oli maksettu EUn rahastosta. En, enkä tiedä, onko toista maata, jossa olisi eh, vastuukomissaario tai sitten kutsuta tällaiseen tapahtumaan. Joten kyllä meidän täytyy lisätä tiedotusta. Minä keskustelin puhelimitse komissiaseen Moedaksin kanssa. Hän oli Manchesterissa yliopistossa, jolle annoimme 150 miljoonaa euroa ja siellä ei missään ole merkitty tätä, ei ole mitään Euroopan lippua. Ja kun komissio jäsen Moidas kysyi, että mistä nämä 150 miljoonaa sitten tulivat, niin hänelle sanottiin, että no kaupunginjohtajalta. Öm, Eli kyllä meidän täytyy lisätä tiedotusta, meidän täytyy äänekkäästi selittää kohesiopolitiikkaa ja kollegamme alueilla varmasti antavat teille mielellänne län yksityiskohtia kohesiopolitiikasta, kohesioallianssista. Sitä on nyt koordinoitu ja se kehittyy. Ja lopuksi haluaisin kertoa teille, että puheenjohtaja Juncker käynnisti eilen työryhmän, joka käsittelee subsidiariteettia ja suhteellisuusperiaatetta, kuten hän unionin tilapuheessaan syyskuussa ilmoitti. Ja siellä tulee olemaan kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin ja alueiden komitean jäseniä. Tämä työryhmä tulee oikeaan aikaan ja se todella kuvastaa poliittista vuoropuheluamme. Se auttaa meitä selvittämään, miten meidän politiikkamme voi olla tehokkaampaa ja tuoda todellista Eurooppaa mukaista lisäarvoa. Toivotan teille hedelmällistä keskustelua tänään. Voin sanoa teille, että tämä valiokunta on yksi parhaista. Täällä on jäseninä ihmisiä, joilla on paljon tietoa, jotka ovat tehneet työtä paikan päällä. He tietävät, mikä toimii ja mikä ei toimi, ja on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentti, komissio ja kansalliset parlamentit, ja olen erittäin kiitollinen tästä kutsusta. Kiitoksia oikein paljon. Mm-hmm. Thank you for... Kiitoksia komission jäsen. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta puheestanne ja tärkeästä viestistä, jonka siinä välititte. Ymmärrän, että teidän on piakkoin poistuttava. Kyllä, alppistrategiastakin tullaan keskustelemaan ja Ymmärrämme, että olette hyvin kiireinen. Kiitos kuitenkin, että ehditte tulla tännekin käymään ja ymmärrän, että herra Fron Breska komissiosta jää tänne kokouksen loppuun, joten komission edustaja on täällä kyllä sitten paikalla vastaamassa kysymyksiin, jos sellaisia on. Ja Van Breska saa itsekin myöhemmin puheenvuoron. Nyt minulla on ilo antaa seuraavalle pää puhujallemme puheenvuoro Jaak Aab, joka on Viron äh, puheenjohtajavaltion edustaja, neuvoston edustaja siis tässä keskustelussa äh, ministeri, joka on äh, vastuussa näistä kysymyksistä. Herra Aab, ministeri, olkaa hyvä. Tänään. Kiitoksia. Arvoisa edustaja Mikhailova, arvoisa komissari Kretsu, arvoisat parlamentin jäsenet. Ennen kaikkea haluan kiittää teitä kutsusta tähän tämänpäiväiseen kohesiopolitiikkaa käsittelevään seminaarin, jotta voimme yhdessä pohtia niitä mahdollisuuksia, haasteita ja tulevia askelia, joita tässä täytyy ottaa. Tämä teema on hyvin ajankohtainen, sillä Euroopan komissio on valmistamassa uutta monivuotista rahoituskehystään ja sehän myös koskettaa kohesiopolitiikkaa. Ennen kuin kuitenkin ryhdyn käsittelemään tämän päivän perusaihetta, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, edustaja Mihailova, edu, ja sen Krelia ja varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä Omnibus kolmikantaneuvotteluissa. Olemme tässä yksinkertaistamisehdotuksissamme siirtyneet jouhevasti eteenpäin kun heinäkuussa kävin täällä valiokunnassanne kertomassa Viron puheenjohtajavaltion prioriteeteista, kerroin, että yksi meidän tavoitteistamme on viedä eteenpäin kohesiopolitiikan tulevaisuutta koskevia pohdintoja, ennen kaikkea sen soveltamisen yksinkertaistamisessa. Näin olemme tehneet. Olemme keskustella tästä eri tasoilla ja Yleisen asioiden neuvostoon kutsuimme koolle viime viikolla. Hyvin pitkälti siellä käsiteltiin nimenomaisesti kohesiopolitiikan teemoja. Tuo neuvosto kutsuttiin koolle siksi, että kaikki jäsenvaltiot voisivat ilmaista oman näkemyksensä korkealla tasolla ja omat ehdotuksensa tuon politiikan tulevaisuudeksi. Ja nyt sitten voin teille hiukan kertoa tuosta neuvoston kokouksesta. Ensinnäkin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa hyväksyimme neuvoston päätelmät, jotka koskevat kohesiopolitiikan yksinkertaistamista ja synergian kasvattamista vuoden 2020 alkavan ajanjakson jälkeen. Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että erilaiset Euroopan unionin välineet ja politiikat ovat niitä, joita tulee täydentää toinen toistaan, ja niiden välistä synergiaa pitää lisätä. Meidän tulee myös pohtia yhteisiä perussääntöjä ja riippumatta niiden täytäntöönpanotavoista, kuten korkeatasoinen työryhmä, joka käsittelee yksinkertaistamista, on ehdottanut. Tämä tekisi erittäin monimutkaisesta sääntöviidakosta huomattavasti helpomman edunsaajalle. Toiseksi viime viikolla keskityimme yhdessä niiden ministerien kanssa, jotka vastaavat kohesiopolitiikasta, kohesiokertomuksen ja seuraavaan monivuotisen rahoituskehyksen sekä siihen liittyviin aiheisiin. Olen ilahtunut siitä, että tuo keskustelu oli avoin ja sisältörikas. Jäsenvaltiot olivat yhtä mieltä siitä, että kohesiopolitiikalla on oleellinen rooli sekä siinä, että vähennetään kehityseroja edistetään rakenneuudistuksia ja tuetaan niitä, kuten, ja, ja tämän lisäksi nostetaan kilpailukykyä. Näistä edistysaskelista huolimatta meidän täytyy jatkaa työtä, jotta voidaan vähentää kehityseroja. Hyvät kollegat, näiden kokousten tuloksena voin vahvistaa, että jäsenvaltioille kohesiopolitiikka on tärkeä ja neuvosto haluaa viedä eteenpäin selkeää Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sääntöjen yksinkertaistamista. Me pyrimme löytämään vaihtoehtoja sille, että seuraavat rahoituskehykset olisivat yksinkertaiset, selkeät ja eivät aiheuttaisi paljon taakkaa. Ja nyt voimme tarkastella sitten kohesiopolitiikan tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. Seitsemännen kohesiokertomuksen mukaisesti kohesiopolitiikalla on ollut myönteinen vaikutus sekä alueisiin jäsenvaltioihin kuin yleisesti ottaen Euroopan unioniin. Siitä huolimatta Euroopassa on alueita, niin kuin aivan tässä arvoisa komissaari Kretsu juuri mainitsi, jossa taloudellinen kehitys ei ole ollut yhtä nopeaa ja työttömyys on myöskin korkealla. Euroopan unionilla edessä myös muita suuria haasteita. Tulee kasvattaa talouskasvua entisestään, kannustaa innovointiin, parantaa mm, työmahdollisuuksia puuttua nuorisotyöttömyyteen ja torjua köyhyyttä. Ei saa ajatella, että kohesiopolitiikka olisi jotenkin muuttumaton ja itsenäinen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Päinvastoin meidän edessämme olevat haasteet tarvitsevat integroitua lähestymistapaa sellaisia ratkaisuja, jotka koskettavat eri alueita ja rahastoja Kohesiopolitiikan täytyy olla riittävän joustava, jotta se voisi paremmin vastata valtioiden ja alueiden todellisille, todellisiin tarpeisiin. Tämän joustavuuden lisäksi meidän täytyy taata politiikan vakaus, sillä koesiopolitiikan panos pitkän aikavälin invest- investointien toteuttamiselle ja rakennerahastojen uudistukselle on erittäin oluinen. Varmasti kohesiopolitiikan avulla ei voida kuitenkaan ratkaista kaikkia ongelmia. Meidän tulee keskittää sitä ja asettaa sille selkeät tavoitteet niin, että voimme saada aikaiseksi suuremman vaikutuksen. Meidän täytyy tällä välittää selkeä viesti siitä, minkälaista politiikkaa haluamme ja minkälaisia ratkaisuja odotamme sillä saavamme Tämä tulisi olla meillä seuraavan ajanjakson selkeä prioriteetti. Selkeät tulokset, konkreettiset tulokset edellyttävät sitä, että kansalaiset näkevät, mikä on Euroopan unionin lisäarvo ja näkevät, millä tavalla heidän alueensa on saanut hyötyä näistä investoinneista. Ei voi myöskään vesittää Euroopan unionin rajojen ylittävän yhteistyön merkitystä sen kohesiopolitiikan osana, sillä yksi kolmasosa Euroopan kansalaisista elää raja-alueilla. Näissä, näillä rajoilla on valtava potentiaali kehittää rajoitettavia palveluita ja lisätä ihmisten ja hyödykkeiden vapaata liikkuvuutta. Rajoittava yhteistyö on yksi kaikkein parempia välineitä yhteisten ratkaisujen löytämiseksi rajoittaville ongelmille, parempien, hyvien käytäntöiden jakamiseen ja kilpailukyvyn nostamiseen. Hyvät ystävät, kohesiopolitiikka on osoittanut, että sillä on suuri lisäarvo, koska sillä on monivuotinen tavoite. Se liittyy Eurooppa 2020 tavoitteisiin ja Euroopan ohjausjaksoon. Kohesiopolitiikka on yksi tulospohjaisen lähestymistavan pioneereja investoinneissa. Näitä vahvuuksia meidän täytyy kyetä säilyttämään ja kehittämään lisää. Olen ilahtunut siitä, että olemme alkaneet kehittämään sitä yhä enemmän ja uskon täysin, että yhdessä kykenemme muokkaamaan sellaista kohesiopolitiikkaa, joka auttaa valtioita ja alueita kehittymään ja näin edesauttaa myös kansalaistemme tilannetta. Olen kovin ilahtunut siitä, että kutsuitte minut tänne paikan päälle tänään ja sain myöskin täyttää lupaukseni siitä, että teille esitän tämän lyhyen katsauksen tilanteeseen. Kiitoksia. Thank you, thank you, Mr. Up. Thank you for this uh, very Kiitoksia ministeri Aab tästä erittäin kiintoisasta esityksestä ja samalla voimme sitten eh, hyvästellä komission jäsenen ja jatkaa työtämme. Um, now I, I... Nyt siirrymme keskustelumme seuraavaan osaan, eli käynnistämme keskustelun. Meillä on viisi erittäin mielenkiintoista puhujaa, jotka esittelevät meille kohesiopolitiikan eri lähestymistapoja, hyviä käytänteitä ja tulevaisuuden näkymiä. Nämä viisi ovat äh, Erik von Breska, joka on Euroopan komission äh, alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston johtaja vuotta ja kyse on nyt sitten äh, sitä, että komissio valmistelee juuri äh, tulevaisuuden äh, politiikkaehdotuksia vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle ja näin ollen hänen puheenvuoronsa on erittäin ajankohtainen ja haluamme mielellämme sen kuulla sitten edustaja Ivelina Vassilieva Bulgarian parlamentin ympäristövaliokunnasta. Hän kertoo Bulgarian tilanteesta ja kertoo meille hyvistä kokemuksista. Sitten edustaja Rovana Blamp on Romanian parlamentin edustaja sen Eurooppa-asian valiokunnasta. Romaniahan on puheenjohtajavaltio keväällä 2019, mikä on ihan avainhetki Eh, mitä tulee seuraavan rahoituskauden valmisteluun. Eh, Bulgariahan on eh, sitten ensi vuonna, eli jo tätä ennen vuorossa puheenjohtajaan valtiona sitten edustaja Michael Schneider, joka on alueiden komitean jäsen, Euroopan parlamentin rikivaliokunnan ystävä. Ja hän on alueiden komitean sitten esittelijä vuoden 2020 jälkeistä kautta kohesiopolitiikassa mm, koskevassa mietinnössä. Ja sitten on vielä edustaja Konstantse Krell, joka on Euroopan parlamentin regivaliokuntamme jäsen. Hän on poliittisen ryhmänsä, eli sosiaalidemokraattisen ryhmän koordinaattori valiokunnassamme. Ja hän on myös meidän esittelijä käsittelijämme yhdessä kaikkein tärkeimmissä ähm, mietinnöissä, joita tällä hetkellä äh, valmistelemme, eli tuo Omnibus-paketti. Nämä ovat siis meidän nämä äh, puhujamme ja ensimmäisenä heistä herra von Breska komissiosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Onpa mukavaa, että kutsuitte minut vieraaksenne. Puhun hyvin lyhyesti ja pyrin nyt sitten olemaan toistamatta sitä, mitä komission jäseneni teille juuri kertoi. Ehdottaisin, että keskityn neljään kysymykseen, jotka ovat hyvin lähellä komission sydäntä. Nämä kysymykset ovat tällä hetkellä mielissämme, kun mietimme tulevaisuutta ja vuoden 2020 jälkeistä aikaa. Ja niin kuin on jo mainittu, komissio tulee ensi kesänä, ensi vuonna vuonna, 7-8 kuukauden kuluttua siis, tekemään ehdotuksensa. Ensimmäinen seikkani. Rakenneuudistusten merkitys. Miksi? Koska kun tarkastellaan alueita, jotka ovat vähemmän kehittyneitä tai joiden kehitys junnaa paikoillaan, niin näillä alueilla on monia yhteisiä ilmiöitä. Ensinnäkin yritys, yrittäjyys. Näillä alueilla on harvempia yrityksiä, ne ovat pienempiä, vähemmän startup-yrityksiä ja ylipäätään yrittäjyys mm, on hyvin vähäistä. Eli yrityksillä alueilla on vaikea ähm, toimia, koska äh, toimintaympäristö on epäedullinen, äh, Yleensä suuret yritykset pärjäävät ehkä tällaisessa tilanteessa paremmin kuin pienet. Ja kun puhutaan tällaisesta epäedullisesta toimintaympäristöstä, se on paitsi este talouskasvulle myös huono asia aluekehitykselle. Tällä hetkellä 70 miljardia euroa investoimme vuosittain yrityksiin ja nämä yritykset luovat uusia yrityksiä ja työpaikkoja vain siinä tapauksessa, että yrityksen perustaminen tai yrityksen ähm, hoitaminen ei ole liian kallista. Yrityksillä on tietyillä alueilla vaikea saada rahoitusta ja lyhyesti sanottuna pohdimme nyt siis tällä hetkellä komissiossa tulevaisuutta silmällä pitäen sitä, miten voitaisiin tarjota myönteisiä kannustimia, jotta nämä äh, välttämättömät uudistukset äh, toimintaa yritysten eh, toimintaympäristön parantamiseksi saataisiin aikaan alueilla, että investoisimme paitsi ihmisiin ja yrityksiin, myös pääsisimme eteenpäin eh, sääntelyuudistuksissa ja rakenneuudistuksissa. Puhumme siis myönteisistä kannustimista, mutta vielä ratkaisua ei ole löytynyt. Toinen seikkani, hallinnon laadun merkitys. Kun katsotaan pääesteitä kasvulle, ja tehokkaalle kohesiopolitiikan rahoituksen hallinnoinnille, niin kyse on julkishallinnon laa, toiminnan laadusta. Ja joillain alueilla tämä myös estää talouskehityksen. Mietimme nyt tässä todella sitä, että saadaan tehostettua ää, mm, julkishallintoa, tuomioistuinjärjestelmää ja torjuttua korruptiota. Eli meidän täytyy parantaa julkishallintoa ja julkisia toimielimiä hallinnoidaksemme rahoitustamme myös paremmin. Tulevaisuudessa haluamme entistä vahvemmin tätä korostaa myös kapasiteetin tukemista niin, että saadaan uudistettua, uuden aikaistettua julkishallintoa entistä tehokkaammaksi. Kolmas seikkani komission jäsen jo mainitsikin, että kohesiopolitiikassa tulevaisuudessa keskitytään erityisesti aloille, joilla innovaatio, sosiaalinen mukaanotto, ilmasto, joilla EU-lisäarvo on mahdollisimman suurta. Tätä varten tarvitaan kuitenkin mekanismeja ja varmaan kaikki voimme olla yhtä mieltä siitä, että että kohesiopolitiikka on ehkä liian monimutkaista tällä hetkellä, niin kuin komission jäsen juuri sanoimme, todella pohdimme nyt radikaalia yksinkertaistamista. Olemme tämän todenneet aiemminkin, mutta tällä kertaa me todella tarkoitamme tätä. Eli voin luvata teille tässä ja nyt, että tuleva asetus tulee olemaan lyhyempi, huomattavasti lyhyempi. Se tulee olemaan yksinkertaisempi, valvonta tulee olemaan kevyempää, tilintarkastuksia tulee olemaan vähemmän, raportointivelvollisuutta vähemmän ja pyrimme mahdollisimman pitkälti toimimaan kansallisten sääntöjen ja kansallisten viranomaisten pohjalta. Ja tämä tietenkin, niin kuin komission sen totesi, vaatii kaikkien osapuolten luottamusta. Tämä ei ole aina helppoa, mutta teemme parhaamme päästäksemme tähän tavoitteeseen. Tietenkin todellisuus kentällä on hyvinkin kirjava ja täytyy katsoa, että miten tässä päästään edistymään. Mutta minä annan teille nyt sanani siitä, että mm, kyllä me tämän varmasti saamme aikaan, koska komissiossa on todella konsensus sen suhteen, että me emme nykyisellään voi jatkaa tällä linjalla. Sitten viimeinen seikkani, mutta se ei ole kuinka, suinkaan vähäisin, eli politiikan vaikuttavuus. Tässä korostaisin, että haluamme entistä enemmän keskittyä ähm, innovatiivisiin rahoitusmalleihin. Ehkä lähdemme vähän äh, apurahoista tai tuista kohti pikemminkin lainoja ja tämän tyyppistä rahoitusta. Olemme tällä hetkellä neuvottelemassa neuvoston ja parlamentin kanssa Ehm, rahoitusvälineiden monipuolistamisesta. Emme me nyt suinkaan tukia, apurahoja myöskään tule ehm, niistä täysin luopumaan osittain. Ne ovat aina tietyissä tapauksissa ainut rahoitus lähde siinä tapauksessa, että hanke ei ehm, luo mitään tuloja ja politiikka tulee aina edellä ja sitten välineet perässä. Päinvastoin tämä ei suinkaan voi olla. Eli kohesiopolitiikka ei voi merkitä vain rahoitusvolyymiä ja äm, kannattavuusvolyymiä. Ei, vaan kun ajatellaan näitä rahoitusvälineitä, niin tärkeää on se, että lisäävätkö ne innovaatioita pk-yrityksissä, luovatko ne työpaikkoja ja päivän päätteeksi tämän täytyy tietenkin olla mittatikkuna, eikä sitten investointivolyymin, vaikkapa se on sitten taas toisten välineiden asia. Me toimimme ei, markkino, ei markkinoilla, vaan alueilla, alueilla, joilla ö, voi olla välillä vaikeampaakin, ja siksi mennään todella politiikka edellä. Tämän todettua niin voin sanoa, että meillä on jo kaksi, lähes 20 miljardia euroa, jotka tullaan saattamaan liikkeelle rahoitusvälineiden käyttä. Ja tämä tulee kasvamaan eh, entisestään jatkossa. Tässäpä tämä. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, kiitos teille täällä, kun puhuitte yksinkertaistamisesta, niin äh, kyllä täällä heti selvästi yleisö innostui ja me tiedämme, että yleensä yksinkertaistaminen käy monimutkaistamisen kautta. Toivomme, että tällä kertaa tässä todella onnistutaan. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro seuraavalle puhujalle. Sallittehan, että teen tämän mm, yhteisellä kielellämme eli bulgarian kielellä. Joten nyt äh, sitten Basilia, äh, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja äh, hyvä eh, neuvoston edustaja, hyvät parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia mahdollisuudesta osallistua tähän tärkeään foorumiin ja että Bulgarian parlamentin edustajana voin eh, kertoa teille Bulgarian kokemuksista ja visiosta eh, kohesiopolitiikasta vuoden 2020 jälkeen. nyt haluaisin puhua Bulgariaa. Nyt kun Bulgarian liittymisestä äh, kohta on kulunut ähm, kymmenen vuotta, niin meillä on kohta ensimmäinen puheenjohtajuuskausi käsillä. Kymmenen vuotta liittymisen jälkeen Bulgarian kansalaiset ovat vakuuttuneimpia eurooptimisteja äh, kattava maanlaajuinen tutkimus osoittaa, että 50 prosenttia Bulgarian kansalaisista tukee EUta, 63 prosenttia pitää EUta demokraattisena ja 52 prosenttia pitää sitä solidaarisuuden ja suojan tuovana unionin. Nämä asenteet johtuvat varmasti suurelta osin kohesiopolitiikasta, joka on erittäin tärkeä unionin politiikka. Keskustelut sen tulevaisuudesta jatkuvat ja ne tulevat olemaan osa puheenjohtajakautemme prioriteetteja. Me odotamme, että komissio esittelee ehdotuksensa uusista rahoituspuitteista vuonna 2018 ja siitä alkaa laaja konsultaatioprosessi. Tule, kun me suunnittelemme tulevaisuutta, meidän täytyy katsoa myös menneisyyteen. Puhun kohesiopolitiikasta laajalti kokemukseni perusteella paikallishallinnosta. Voin puhua myös edunsaajana ja nyt sitten parlamentin jäsenenä, myöskin täytäntöönpalan jäsenenä. Meillä oli paljon kokemusta 2007-2013 kaudelta. Meillä oli hanke, joka oli vaarassa ja rahoitus keskeytettiin vuodeksi. Siitä tuli sitten kuitenkin menestystarina. Huolimatta ongelmista 50 jäteveden käsittelylaitosta rakennettiin ja peruskorjattiin 2600 kilometriä, vesi- ja viemäriverkkoa rakennettiin ja 80 paikallista jätehuoltojärjestelmää perustettiin. Tämä hyödyttää neljää miljoonaa kansalaista. Vuoden 2007-2013 kauden tulokset Bulgariassa ovat erittäin hyvät. Täytäntöönpane on 98 prosenttia mutta nämä ovat vain lukuja. Vaikutus on selvä ja kansalaisille nähtävissä. Euroopan määrärahat ovat erittäin tärkeitä maan taloudelle. Hyödyt käyvät selvästi ilmi, kun vertaa makrotaloudellisia tuloksia, joita on saavutettu, ja sellaista hypoteettista skenaariota, jossa eurooppalaista rahoitusta ei olisi kymmenen vuoden jäsenyyden aikana maan BKT on 10 prosenttia korkeampi ja vienti 1,6 prosenttia korkeampi verrattuna siihen, että EU-määrärahoja ei olisi ollut. Vuoden 2016 loppuun mennessä 372 000 työpaikkaa luotiin ja palkat nousivat 9,6 prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa eurooppalaista määrärahoja ei olisi ollut. Rahoituskriisi vaikutti, mutta Bulgaria on vakaa maa, jossa on 4 prosentin kasvu. 6,5 prosentin työttömyys ja tulojen nousu on ollut 11 prosenttia. Ohjelmointi kausi 2014-2020 keskittyy erityisesti investointien strategisuuteen. Ex ante ehdokkuus, eh, ehdollisuus vaikutti moniin uudistuksiin. Tietenkin tämän kauden alussa tapahtui viipeitä johtuen lainsäädäntöpaketin viivästymisestä Huolimatta näistä viivästymisistä Bulgaria on seitsemäs, kun katsotaan maksutasoa lokakuussa komission tilastojen mukaan. Mitä sitten ajattelemme vuoden 2020 jälkeisestä ajanjaksosta? Meillä on suuria haasteita Brexit, maahanmuutto, turvallisuus ja digitaalinen yhteiskunta, ilmastonmuutos, mutta meidän täytyy tehdä työtä taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja jotta EUsta tulisi tärkeä maailmanlaajuinen toimija. Meidän pääviestimme ovat, että tarvitaan jatkuvaa konvergenssia, yksinkertaistamista, joustavuutta ja kestäviä tuloksia. Ensinnäkin meidän pitää jatkaa kohesiopolitiikan pitkän aikavälin luonnetta sen täytyy jatkua Euroopan alueella, sen täytyy olla prioriteetti EUn budjetissa vuoden 2020kin jälkeen. Tämän politiikan ansiosta konvergenssi eh, lisääntyy ja rakenteelliset ongelmat kaikilla alueilla eh, ratkaistaan. Aika on erittäin tärkeä, siksi lainsäädäntöpuitteet on valmisteltava ajoissa ja muutokset on otettava käyttöön eh, asteittain, jottei viivästymisiä tapahtuisi. Bulgarian mielestä tärkeää on keskittyä investointien vaikutukseen e, sisämarkkinoille. Tämä on hyödyllistä edunsaajille ja lahjoittajille. Euroopan e, määrärahat hyödyttävät ei vain e, taloutta, vaan jäsenvaltioita ja jokainen euro, joka kohesiopolitiikan käyttää, investoidaan vähemmän kehittyviin talouksiin, palautuvat Länsi-Euroopan suuremmille talouksille, joten kohesiopolitiikka vaikuttaa EUn taloudelliseen kehittymiseen. Meidän tavoitteena pitäisi olla, että siirrämme painopisteen valvonnasta ja hallinnoinnista sääntöjen yksinkertaistamiseen ja siihen, että saadaan todellista tulosta aikaiseksi. Euroopan rakenne ja investointirahastot ovat kaikkein valvoitumpia ja parhaiten tarkastettuja välineitä. Siksi yhtenäiset tilintarkastusperiaatteet pitäisi ottaa käyttöön. Meidän mielestämme on tarpeen tehdä ero jäsenvaltion vastuun ja komission vastuun välillä, kun on kyse ohjelmoinnista, valvonnasta ja täytäntöönpanosta. On myös tarpeen tehdä voimakkaampi eri ero rahastojen välillä ja edistää integroitua strategioita. Me tarvitsemme riittävää joustavuutta, jotta voimme vastata aluekohtaisiin ja paikallisiin haasteisiin. Pitäisi olla mahdollista yhdistellä joustavasti eri hankkeita ja välineitä, esimerkiksi Horisontti 2020 ja inhimillisten resurssien kehitysohjelmaa. Tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti harmonisoimalla keskitettyjen ohjelmien säännöt ja Euroopan rakenne- ja investointirahojen kirjastojen säännöt. Ensimmäisen ohjelmakauden aikana Bulgaria löi oman kansallisen kapasiteetinsa rahoitusvälineiden käyttöön. Jessica Jaspers ja Jeremi olivat menestystarinoita. Tämä on kokemus, jolta pohjalta voimme jatkaa. Parhaimmatkinkaan Rahoitusvälineet eivät kuitenkaan voi korvata tukia, niiden pitäisi olla lisää ja niitä pitäisi käyttää ainoastaan aloilla, joissa on selkeä potentiaali potentiaali taloudellisesti. Lisäksi kohesiopolitiikka vahvistaa jäsenvaltioiden vastuullisuutta ja eh, modernisoi hallintoa ja julkisten elinten toimintaa. Se kurinalaistaa instituutioita, opettaa niille suunnittelua eh, ja sitä, että keskitytään tavoitteisiin. Eh, Bulgaria tulee keskittymään temaattiseen kon- kes- tema, tiettyihin teemoihin, jotta voidaan saavuttaa tavoitteita. Rangaistusten lisäksi pitäisi kuitenkin käyttää myös kannustimia. Hyvät naiset ja herrat, Bulgarian parlamentissa lukee, että yhtenäisenä olemme voimakkaampia. Tämä on myös Bulgarian puheenjohtajuuskauden motto. Uskomme, että yhteistyö luo parempia tuloksia ja me aiomme panna täytäntöön älykästä kohesiopolitiikkaa. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoroa edustaja Rovana Plampille, joka on Romanian parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisa edustaja Mihailova, hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin edustajat, hyvät naiset herrat. Ensinnäkin sallikaa minun ilmaista kiitokseni siitä, että meidät on kutsuttu tänään paikan päälle keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta, joka koskee kohesiopolitiikan tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen. Tässä on kysymys myös meidän tulevaisuudestamme, Euroopan unionin tulevaisuudesta ja meidän kaikkien tulevaisuudestamme, eurooppalaisten tulevaisuudesta. Tänään puhun sekä entisen EU-varroja käsittelevän ministerin ominaisuudessa, kuten myöskin tällä hetkellä, kuten totesitte, kansallisen parlamentin jäsenenä, Euroopan valiokunnan jäsenenä ja Romanian edustajana. Romaniahan on mm, vuonna 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana puheenjohtajavaltio. Haluaisin lyhyesti käsitellä aiempaa ohjelmointikautta 2007-2013. 2007-2013 Romanialle oli meille ensimmäinen kokemus eurooppalaisten varojen hallinnoinnista. Oppi aikaa se oli, teimme virheitä, mutta onnistuimme myös tukemaan maata sen kehityksessä. Interventiopolitiikka osoitti sen, mitä lisäarvoa Euroopan unioni voi tuoda. Jos otetaan esimerkiksi vipuvaikutus, joka rahastolla on, niin eri rahastoilla on, niin jokainen eurota käytetään johtaa 2,3 euron lisäykseen Romanian BKT. Käyttöaste oli noin 90 prosenttia tuon kauden loppua kohti. 2014-2020 on pyrkinyt yksinkertaistamiseen ja keskittymään enemmän tuloksiin. Siinä on otettu myös nämä ex-anteehdollisuudet Tämä ajanjakso on kuitenkin tuonut mukanaan paljon enemmän määräaikoja ja hankalampia sääntöjä kuin aiempi. Tämä yhdistettynä viimeisiin mukkauksiin kohesiopolitiikkaa asetuksesta on vaikeuttanut täytäntöönpanoa. Haluaisin myös huomauttaa, että ohjelmointi on vielä vaikeampaa, kun täytyy keskittyä joihinkin tiettyihin kynnysarvoihin, joissa ei oteta huomioon kaikkien jäsenvaltioiden erilaisia tarpeita. Koisiopolitiikan tulevaisuus liittyy suoraan Euroopan unionin tulevaisuuteen, kuten totesinkin jo. Jopa uskallan todeta, että on vaikea tai mahdotonta erottaa näitä toisistaan. Tarvitsemme vahvaa, tehokasta eurooppalaista kohdepolitiikkaa kaikille EU-alueille, jotta voimme saada aikaiseksi älykästä, kestävää kasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Tämän politiikan tulisi siis säilyttää roolinsa kaikkein tärkeimpänä eurooppalaisena investointipolitiikkana. Sen tulisi saada aikaiseksi integroituja ratkaisuja, jotka on sovellettu eurooppalaisen alueeseen, paikalliseen ja kansalliseen vaatimustasoon. Riippumatta edustuksellisuuden tasosta pyrimme edelleenkin täyttämään kaikkiin ne tavoitteet, joita on e sisällä on, joista on sovittu EUn sisällä. Näin ottaisin esille joitakin tärkeitä kohtia mielestäni EUn kohesiopolitiikassa vuoden 2020 jälkeen, jotka kannattaisi ottaa huomioon. First, increasing the efficiency and effectiveness of using the funds. Although... Ja nyt on tärkeää se, että lisäämme näitä varoja, ja vaikka Euroopan unionilla on uusia haasteita ja uusia prioriteetteja, kuten turvallisuus, rajat ja maahanmuuttajat, niin siitä huolimatta olemme sitä mieltä, että kohesiopolitiikassa tulisi keskittyä todellisiin tarpeisiin, jotka on aluetasolla huomioitu, ja säilyttää niiden allokaatioiden taso, jota meillä on, jotta ne vastaavat näihin tarpeisiin. Tästä syystä meidän tulisi lisätä tehokkuutta rahojen käytössä. Toiseksi, älykäs siirtyminen ohjelmointikausien välillä. Jokainen uusi ajanjakso on tuonut uusia hyviä ajatuksia, mutta on myös mutkistanut asioita. Meidän täytyy aina määrätä se hallintojärjestelmä ilman mitään prosesseja tai sääntöjä. Komission suuntaviivat tulevat ehkä joko myöhässä ja täydentävät kansallisia sääntöjä. Siinä, siitä syystä komission tulisi tulevaisuudessa säilyttää olemassa olevat rakenteet. Meidän tulisi säilyttää olemassa olevat rakenteet eikä antaa jokaiselle uudelle kaudelle uutta hallinnointijärjestelmää kolmanneksi Kohesiopolitiikalla tulisi rahoittaa alueiden todellisia tarpeita. Olen aivan samaa mieltä siinä, että meidän tulisi jatkaa rahoituksen keskittämistä aivan kuten tämänhetkisessä EAKR-asetuksessa on todettu pk-yrityksille, matalahiilitalouksiin ja tietoyhteiskuntaan, mutta kiertotaloutta ei myöskään saa unohtaa. Alueiden ja paikallistason tulisi kyetä tunnistamaan ne prioriteetit, joita, se, joita ne haluavat rahoitettavaksi e, eri varoista joita on käytettävissä. Sitten jäsenvaltiot ja alueet voivat tunnistaa taas omat tarpeensa ja ryhtyä tarkastelemaan, mistä tuo rahoitus saadaan. Tästä syystä olen sitä mieltä, että kaikki kynnysarvot, jotka asetetaan EU-tasolla, kuten sosiaalirahaston osuus, e, sen ei tulisi vaikeuttaa sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston väliseen nivoutumaan. Neljänneksi, rahoitusvälineiden yhdistäminen tukiin on tärkeää, että rahoitusvälineet toimivat ja että ne kykenevät stimuloimaan talouskasvua. Romania on sitä mieltä, että nämä ovat äärimmäisen tärkeitä, kun luodaan tuloja ja näin täydennetään rakennerahastoista tulevaa rahoitusta, mutta meidän täytyy kuitenkin keskittyä tukipohjaiseen rahoitukseen, kohesiopolitiikan ja ohjausjakson välinen yhteys. Rakenneuudistukset ovat tärkeitä ja niiden tulisi toimia pohjana vakaalle kohesiopolitiikalla. Kohesiopolitiikan ja eurooppalaisen ohjausjakson välinen yhteys täytyisi säilyttää ja sitä tulisi jopa vahvistaa. Tästä huolimatta maakohtaiset suositukset täytyy optimoida niin, että ne ovat paremmin hallinnoitavissa ja ne sisältävät kannustimia, eivätkä niinkään sanktioi. Meidän näkemyksemme mukaisesti kaikki korjaavat toimenpiteet eivät toimisi produktiivisessa mielessä, kun pyritään täytäntöön panemaan maakohtaisia suosituksia, niihin liittyviä uudistuksia. Meidän tulisi keskittyä niihin maakohtaisiin suosituksiin, jotka nimenomaan kohdistuvat kohesiopolitiikkaan ja edesauttavat sitä, että voidaan vahvistaa investointikehystä. Kuudenneksi yksinkertaistaminen ja joustavuus edunsaajien kohdalta. Romania tukee ehdotusta siitä, että otetaan käyttöön säätelykehys kaikille varoille ja rinnastetaan säännöt kaikille rahastoille. silloin kun kyseessä ovat samankaltaiset ohjelmat. Olemme sitä mieltä, että kaikki tämä edesauttaa sitä, että saamme aikaiseksi tehokkaamman eu budjettin varojen käytön. Tämän Lisäksi me tuemme voimakkaasti näitä täytäntöönpaloprosesseja. Kaikessa tässä täytyy ottaa huomioon ne haasteet, joita viranomaisilla on. Ja meidän mielestämme tarvitaan parempaa tasapainoa yksinkertaistamisen, turvallisuuden ja suorituskyvyn välillä. On tärkeää parantaa asetuksia, kun kyse on esimerkiksi temaattisesta konsentraatiosta, säännöksistä, eksante-ehdollisuudesta, indikaattorin käyttöönotosta, yksinkertaistamisesta ja muusta. Tämän lisäksi, kun tarkastellaan joustavuutta, olemme sitä mieltä, että kohesiopolitiikkaan tarvitaan vielä lisäjoustavuutta, että voidaan vastata reaaliaikaisesti uusiin haasteisiin. Tällä ei kuitenkaan tule olla vaikutusta siihen strategiseen suuntaan, johon ollaan menossa, tai monivuotisiin ohjelmiin. Ratkaisu tässä mielessä toimisi ja se jätettäisiin tämä temaattisen konsentraatiosanan ulkopuolelle. Tämän lisäksi meidän mielestämme joustavuutta pitäisi olla olemassa, kun määritellään ne alueet, joita rahoitetaan kansallisella alueellisella tasolla toisellisuusperiaatteen mukaisesti, jotta voidaan saada aikaiseksi todellinen lähestyminen ja tasapainoinen jäsenvaltioiden alueiden kehittyminen ja Euroopan kehittyminen kokonaisuutena. Vastavuoroisen luottamuksen lisääminen, kun kysymys on kohdepolitiikan lisäämisessä, tämä on tavoite, jonka pitäisi olla tehokkaan politiikan ytimessä, kun pyritään vahvistamaan yhteistyötä avaintoimijoiden välillä politiikan luonnostelusta täytäntöönpanon asti, jotta voidaan välttää ylisääntely ja saman edunsaajan valvominen. Kun katsotaan sitten täytäntöönpanoaikaa ja sitä, miten jotkut tukevat siinä seitsemän vuotta, toiset viittä tai viisi plus viittä, niin minun mielestäni jos onnistumme yksinkertaistamaan säännöt ja aloittamaan edunsaajien rahoittamisen, niin ihan alusta lähtien voidaan jo tarkastaa seuraavaa rahoituskehystä vuoden 2020 jälkeen. Moni on kuitenkin seitsemän vuoden kannalla, koska Budjetin strategisen luonteen säilyttäminen on tärkeää, koska se on ennakoitavissa oleva väline, kun pyritään pääsemään keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Lopuksi haluaisin todeta, että Romania yhdessä Bulgarian ja Itävallan puheenjohtajavaltion kanssa koordinoi ja tekee lähes täyttötyötä parlamentin ja komission kanssa, jotta voidaan saada aikaiseksi kohesiopolitiikka-asetusten oikea-aikainen hyväksyminen ennen vaaleja vuonna 2019 Hyvä, tämä on kyllä valtava haaste. Haluan vielä korostaa sitä, että meidän täytyy tehdä kaikki voitamamme, jotta kohesiopolitiikasta tulee pääväline, kun pyritään konsolidoimaan Eurooppa-hanketta, varsinkin euro, kun euroskeptismiä on niin paljon. Kiitoksia. Thank you, Ms. Plump. Now I give... Kiitokset edustaja Plump ja nyt puheenvuoron saa Euroopan alueiden komitean jäsen Äh, Michael Schneider. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja lämpimät äh, kiitokset kutsusta. Äh, minä ja alueiden komitea arvostamme kovasti tätä kutsua. On mukava päästä tapaamaan kansallisten parlamenttien jäseniä ja toivon, että tämä yhteistyö tulee entisestään lisääntymään tulevien kahdenkin vuoden aikana. Toukokuussa tänä vuonna todella alueiden komitea päättää, laati mietinnöstään, joka koski kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Meitä on 350 jäsentä ja vasta ääniä oli vain yksi, joten voin tässä kyllä vakuuttaa teidät näin ollen siitä, että tämä on todella Euroopan alueiden kanta. Ehkäpä tuosta lausunnostamme muutama avainasia. Useimmat seikat, jotka tässä jo on todettu, Ähm, voin allekirjoittaa ja useimmat myös löytyvät äh, tästä lausunnostamme. Hyvä niin. Äh, mutta ehkä muutama lisäys vielä. Ensinnäkin emme me pidä kohesiopolitiikkaa minkäännäköisenä Euroopan unionin lahjana alueille, kunnille, kaupungeille. Ei, vaan kyse on sitoumuksesta, joka sisältyy Lissabonin sopimukseen. Kyse on alueellisesta äh, yhteenkuuluvuudesta ja tätä varten tarvitaan nämä Euroopan kohesiopolitiikkaa, eli sopimushan jo määrittelee tämän politiikan merkityksen ja kun lukee seitsemännen kohesiokertomuksen, voi nähdä, että kohesiopolitiikkaa tarvitaan edelleen myös vuoden 2020 jälkeen. Tosin tämä kohesiopolitiikka tällaisenaan nykyisellään ei toimi. On merkittävääkin parannustarvetta, esimerkiksi teknisiä parannustarpeita. En nyt mene niiden yksityiskohtiin, mutta joka tapauksessa kohesiopolitiikan tehokkuutta on parannettava. Ja niin kuin tässä edellinenkin puhuja korostaisin sitä, että on aivan välttämättä että yksinkertaistettava koheesiopolitiikkaa Ja mukavaa, että komission edustaja Van Breskakin tämän nyt meille lupasi. Tässä jo vuosia sitten alueiden komiteassa ensimmäisessä puheenvuorossani suunnilleen totesin, että mielestäni tulevaisuuden avain on yksinkertaistaminen. Ja mukavaa, että nyt tässä sitten on kaikupohjaa muualtakin. Hyvä niin mutta se, mikä tietenkään tässä ei ole niin hyvä, on se, että tämä ongelma on kaikkialla olemassa. Jos kohesiopolitiikkaa teknisesti yksinkertaistetaan, eh, niin eh, sen tehokkuus aivan varmasti paranee. Päinvastoin, jos yksinkertaistamista ei toteuteta, niin koko politiikka murenee. Lisäksi tarvitaan kylliksi varoja, en minä tähänkään nyt mene sen yksityiskohtaisemmin, mutta kyllä meidän pohdinnoissamme täytyy lähteä siitä, että tulevaisuudessakin, ei nyt absoluuttisina lukuina, mutta suhteellisina lukuina, kohesiopolitiikan osuuden on säilyttävä suunnilleen ennallaan EU-budjetissa. Kohesiopolitiikkaa täytyy siis todella ihan juurian myöten nyt uudistaa. Ja alue- ja paikallistaso, eli täytäntöönpanotaso sanoisi, että että uudistusten suhteen täytyy olla varovainen. Uudistusten täytyy kuitenkin olla toteuttamiskelpoisia. Jos kaikki käännetään päälailleen, liikaa käännetään päälailleen, niin meillä syntyy samoja ongelmia kuin vuonna 2014, jolloin hyvin, hyvin kattavasti uudistettiin sääntöjä ja tämä on johtanut siihen, että edelleen on viivettää politiikassa myös vastaanottokyky tuolloin joutui todella koetukselle. Alueiden komiteassa olemme vakuuttuneita siitä, että myös tulevaisuudessa koesiopolitiikan on oltava tarjolla kaikille alueille. Kiitän bulgarialaista kollegaa siitä, että hänkin tämän totesi selkeästi. koesiopolitiikka saa hyväksyntää vain siinä tapauksessa, että se on periaatteessa kaikkien alueiden saatavilla, mutta on tietenkin sitten taloudellisia ja muita syitä syitä myös tälle. Ei kohesiopolitiikan perusarkkitehtuuria sinänsä tarvitse lähteä juurikaan muuttamaan. Siis tämä jako eri luokkiin on osoittautunut oikein toimivaksi ja seitsemännessä kohesiokertomuksessa tarkastellaan Euroopan alueiden tilaa hyvin eri kannoilta. Ja tässä lopputulemana ovat niin kutsutut kehitysklubit. Ja kyllä tässä voidaan nähdä, että alueet jakautuvat näihin klubeihin hyvin pitkälti samalla lailla kuin kohesiopolitiikan eri vastaanottoryhmiin. Ja siksi pitäisinkin hyvänä tilanteen säilyttämistä suunnilleen ennallaan. Ja kun sitten puhutaan tulevaisuudesta, niin äh, mehän äh, ainakin alueiden komiteassa olemme olleet sitä mieltä, että PKT-tason täytyy olla tulevaisuudessakin äh, yksi määräävä kriteeri, mutta lisäkriteereitä tarvitaan myös hiukan syvemmälle vielä, mitä sitten tulee konkreettiseen jakoon jäsenvaltioiden välillä. Meillähän on jo tänä päivänä käytössä erilaisia indikaattoreita ja mahdollisesti tarvitaan myös lisää indikaattoreita, uusia indikaattoreita. Tärkeä aihe on kysymys suhteesta rakennerahastoon valintoihin, siis tämä jaettu varojen käyttö ja todella sitten nämä keskitetysti äh, toteutettavat äh, maksut Euroopan unionissa. Me katsomme, että tässä ei tulisi äh, lähteä oikeastaan mitään muuttamaan. Oikeutuksensa on eri toimilla ja eri menettelyjen aikaansaama synergiaetuhan se tässä on hyvin tärkeää. Se hyöty, mitä Euroopan talousarviosta saadaan kaiken kaikkiaan. Ja kyllä tässäkin varmaan parannuksen varaa on. Me katsomme, että että mitä tulee jaettuun rahojen käyttöön, eli rakennerahastoihin, niin joustavuutta on parannettavaa. Komission jäsen sanoi tämän selvästi ja jotkut kollegatkin, että joustavuus meille merkitsee nimenomaan alueellisen lähestymistavan vahvistamista. Meidän täytyy jättää alueille enemmän vapautta mutta niiden päättäessä siitä, mikä on oikein niille ja niiden kehitykselle, ei tätä päätöstä voida tehdä keskitetysti yhtään missään. Ja tämän todettua niin vetoaisin kyllä myös nyt jäsenvaltioihin, en yksinomaan Euroopan tasoon, vaan vetoaisin nyt myös jäsenvaltioihin, että ne luottaisivat alueisiinsa, eivätkä veisi alueilta toimivaltaa. Tämän haluaisin tehdä hyvin selväksi. Se olisi tärkeää. Sitten ehdollisuudet, niistäkin olemme keskustelleet ja alueiden komiteassa olemme yhtä mieltä siitä, että ehdollisuudet ja kohesiopolitiikka eivät sovi yhteen. Eli varojen riittävyys rakennerahastoista tulisi laskea niiden kriteerien pohjalta, joita rakennerahastoista löytyy, eli siis taloudellinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus. Näiden pohjalta tulee varat jakaa tarpeiden mukaan, eikä minkään muun. Jos otetaan jotain ulkopuolisia kriteereitä mukaan, niin sitten tästä politiikasta tulee mielivaltaista. Mm, suhtaudumme tähän kysymykseen hyvin, hyvin suurella vakavuudella. Eli ehdollisuus olemme kriittisiä. Kun sitten katsotaan äh, eurooppalaisen ohjausjakson ja rakennerahastojen suhdetta, niin tätä täytyy kyllä parantaa äh, entisestään. Meillähän on tällä hetkellä tiettyjä käytänteitä, ja en voi näihin mennä nyt yksityiskohtaisesti, joka tapauksessa alueiden tässä työssä ja tässä keskustelussa ohjausjaksosta on päästävä entistä vahvemmin mukaan. Tähän astihan nämä vuosittaiset suositukset eivät niinkään ole viitanneet operatiivisiin ohjelmiin. Ne ovat kuin kaksi erillistä maailmaa, mutta nämä maailmat tulisi saattaa yhteen, jos halutaan parannuksia. Tässä alkaa aika olla jo lopussa, mutta kaksi päätelmää vielä minulta tosiaan niin kuin alussa sanoin, on hienoa, että meillä on tilaisuus tavata toisiamme ja toivon todella, että tämä tapaaminen ei jää viimeiseksi laatuaan. Vuonna 2020 alkaa uusi kausi ja todennäköisesti toivottavasti komissio tekee ehdotuksensa tulevaa monimuotoista rahoituskehystä varten ensi toukokuussa ja tämän jälkeen pallo on sitten Euroopan parlamentilla ja kansallisilla valtioilla ja kansallisissa valtioissa tietenkin te kansalliset parlamentit olette sitten avainasemassa ja minä toivon, että te olette kohesiopolitiikan ystäviä ja kunhan me puhallamme yhteen hiileen ja teemme yhteistyötä, niin voimme varmaan aika luottavaisesti katsoa tulevaisuutta. Ja me alueiden komiteassa toukokuussa ehdotimme tällaista liittoa ja päätimme tällaisesta liitosta eh, kohesiopolitiikan puolesta. Kohesioallianssi, Cohesion Alliance englanniksi. Kaikki saavat siihen liittyä, yksittäiset henkilöt, valiokunnat, parlamentit, hallitukset. Kuka tahansa haluaa liittyä tähän kohesioallianssiimme, niin tervetuloa. Ja tässä näette hashtagin eh, jo Twitterissä voitte vaikkapa suoraan tässä hashtag Cohesion Alliance yhteen kirjoitettuna ähm, ilmoittautua jäseniksi. Ähm, ja mitä enemmän meitä on, sitä isompi painoarvo meillä on tulevissa keskusteluissa. Kiitoksia. Liittykää Kohesioallianssiin. Kiitos. Kiitos teille ja kiitoksia äh, kutsusta. Ja toivon, että saamme tätä allianssia varten yhä enemmän tukea, myös tukea koesiopolitiikalle. Tämähän todella käynnistettiin alueiden ja kaupunkien teemaviikolla. Tämä on hieno aloite alueiden komitealta. Kiitoksia alueiden komitean edustaja ja nyt jatkamme sitten Euroopan parlamentin edustajalla, edustaja Krell, joka on regivaliokunnan esittelijä yhdessä kaikkein tärkeimmistä tämänhetkisistä aiheistamme. Edustaja Kreel, olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Aivan selvää, että kymmenes minuutissa ei pystytä käsittelemään koko kohesiopolitiikkaa eikä myöskään sen tulevaisuutta. Siksipä keskityn muutamaan asiaan. Ensinnäkin Euroopan parlamentti, meidän valiokuntamme keskustelee jo kuukausi, on keskustellut jo kuukausia tulevasta kohesiopolitiikasta ja voitte olla varmoja siitä, että Euroopan parlamentti tietenkin on sitoutunut siihen, että ylläpidetään kohesiopolitiikkaa, johon kaikki alueet voivat osallistua, vähemmän kehittyneet yhtä lailla kuin paremmin kehittyneet ja samoin ne, jotka ovat jonkinlaisessa siirtymävaiheessa. Koska olemme varmoja, että tämä kohesiopolitiikan väline ei ole pelkästään koko Euroopan unionin sijoitusväline, vaan se on myös solidaarisuuden osoitus alueillemme tässä Euroopan unionissa. Ennakkoedellytys tälle on, ja haluaisin kyllä sanoa tämän vähän selvemmin kuin edeltävä puhuja. Ennakkoedellytys tälle on, että meillä on riittävät määrärahat ja haluan sanoa tämän aivan selvästi. Euroopan unioni ei voi yhtäältä kantaa sitä, että toiseksi suuri nettomaksaja lähtee ja toisaalta sitten vastata uusiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, siirtolaisuusvirta, uusi eurooppalainen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka – ei Eurooppa voi kantaa tätä, jos jäsenvaltiot eivät ole valmiita ähm, maksamaan tästä Euroopan unionin budjettiin tai ähm, hyväksymään uutta omien varojen järjestelmää. Mekin pystymme käyttämään saman euron vain kerran, emmekä viittä kertaa, mutta kohesiopolitiikalla pystymme yhdelle eurolla saamaan aikaan neljä euroa. Ja on tärkeää, että tämä sanotaan myös kansallisten parlamenttien edustajien läsnä ollessa. Meidän on yhdessä tehtävä työtä myös kansallisissa parlamenteissa, jotta jäsenvaltiot eivät vain ilmoita olevansa valmiita tähän kauniissa puheissaan ja sitten ajattelee, että me kyllä jotenkin ratkaisemme tämän ja jotenkin määrärahat löydämme, vaan eh, eh, jäsenvaltioiden on vakuutettava ministerinsä, valtiovarainministerinsä siitä, että jäsenvaltioiden on tämä osuus maksettava. Siksi olen iloinen siitä, että pystymme tänään keskustelemaan kansallisten parlamentin edustajien kanssa. Periaatteessa eh, kyllä kannatan sitä, että että me emme niin hirveän suuria muutoksia kohesiopolitiikkaan tee, ettei käy niin, että aina seitsemän vuoden välein viranomaisten ole opittava kaikki uusiksi. Eihän ole kyse ole pelkästään hallinnosta, jonka täytyy kaikki oppia uusiksi, vaan myöskin edunsaajat eh, edunsaajiakin tämä koskettaa. Kannatan sitä, että eh, ylläpidämme järjestelmää, ellemme sitä voi sitten yksinkertaistaa. Puheenjohtaja sanoi, että omnibusmenettelyssä olemme nyt luomassa ensimmäisiä yksinkertaistustoimia. Toivon, että tänään kävimme viimeiset kolmikantaneuvottelut ja toivon, että todella saamme aikaan tämän kompromissin viimeinen hyväksyntä pitää tulla jäsenvaltioita, mutta jos Arabia nyt oikein ymmärsin, niin kyllä sekin on erittäin myönteinen merkki, että hänkin on vakuuttunut siitä, että pääsemme kompromissiin. Olen iloinen tästä, koska tämä on tärkeä askel, kun halutaan saada yksinkertaistamista. Jos ajattelen näitä yksinkertaistettuja mm, kustannusmenettelyä, että meillä on yksi tarkastus suurimmassa osassa tapauksia. Nämä ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan, mutta tässä omnibusmenettelyssä on myös eh, mukana eräs asia, nimittäin näkyvyyspaketti. Olen iloinen siitä, että komissaari Kretsu puhui siitä, että Manchesterin yliopistossa kukaan ei tiedä, että siellä on käytetty Euroopan määrärahoja, eh, koska tämähän on juuri yksi eh, niistä ongelmista, joita meillä on kaikissa että, nimittäin se, että kaikilla näillä Euroopan alueilla teemme paljonkin hyvää, mutta hyvin vähän siitä puhutaan. Ja hyvin harvat tietävät, kuinka monta miljoonaa Euroopan määrärahoista on tullut omalle alueelle. Meitä kotimaissa pidetään aina vain byrokraatteina, niinä, jotka maksavat aina vain enemmän, mutta se, että nähtäisiin, mitä määrärahoja on käytetty, niin sitä meillä pitää jotenkin korostaa. Tämäkin on osa tätä omnibusmenettelyä. Olen iloinen siitä, että tässäkin asiassa on päästy kompromissiin. Euroopan parlamentti sanoo kyllä rahoitusvälineillä, mutta vain siellä, missä se on järkevää. Me tarvitsemme kohesiopolitiikkaa, jossa tuet ovat välttämättömiä, koska vaikka joillain aloilla voisinkin sanoa, että hyvä on, jos minä tuen tutkimushanketta, niin kyllähän se jossain vaiheessa sitten tuo tuloakin ja voittoa sitten voidaan tarjota myös laina. Ei se aina ole niin. Meidän on luotava kannusti toimia, että tutkitaan tietyillä teknologian aloilla, että että tuetaan tiettyjä tavoitteita ilmastopolitiikassa ja tässä tarvitsemme jatkossakin tukia ja voitte olla varmoja siitä, että Euroopan parlamentti tulee tämän hyvin selvästi sanomaan. Prioriteetit on hyvin määritelty, vaikka siihen nyt ehkä joitakin prioriteetteja vielä tulee mukaan. Voisin kuvitella, että digitalisoinnilla äh, on tulevaisuudessa vielä suurempi merkitys kuin mitä sillä nyt on, mutta tämä voidaan varmasti ratkaista seuraavina viikkoina ja kuukausina. Meidän täytyy olla kyllä varovainen sen suhteen, että kohesiopolitiikka ei koskaan ole ollut, eikä voi sitä tulevaisuudessakaan olla mikään ihmelääke kaikkiin ongelmiin, joita Euroopan unionissa on. Kun on kyse luonnonkatastrofeista, meillä on solidarisuusrahasto, kun on kyse massairtisanomisista, koska yritys lähtee jonnekin muualle. Meillä on globalisaatiorahasto. Meidän täytyy vain varmistaa, että kansalaisilla on pääsy näihin tukiin, mutta meidän kyllä täytyy keskittyä omaan tehtäväämme, nimittäin sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen kohesio. Se ei sisällä kaikkea, vaan meidän pitää keskittyä tiettyihin asioihin. Ja lopuksi haluaisin nostaa vielä esiin ehdollisuuden ja sanoa siitä jotakin. Nykyistä ohjelmakautta varten parlamentti taisteli sen puolesta, ettei käy niin, että kohesiopolitiikassa on makrotaloudellista ehdollisuutta. Minä puhun Saksaa. Voitte kyllä kuvitella, että tiedän kuka tätä puolsi hyvin voimakkaasti neuvostossa. Näin se nyt vain on. Mutta mutta käyttöön otettu makrotaloudellinen ehdollisuus sellaisena kuin meillä se nyt on osoittaa aivan selvästi, ettei se vain yksinkertaisesti toimi. Ja siksi meidän on mietittävä, onko ylipäätänsä järkevää ottaa kohesiopolitiikkaa minkäänlaista ehdollisuutta mukaan, vai eikö olisi paljon järkevämpää katsoa, mitä me ehdollisuuksia me tarvitsemme mitä me oikeastaan, mitä ehtoja oikeastaan haluamme asettaa, ja jos näin on, niin sen pitää mennä koko budjetin kautta, eikä sen pidä kohdistua vain siihen politiikkaan, jonka tarkoituksena on auttaa alueita. Sen tarkoituksena ei ole rankaista muita kansallisten hallitusten virheistä. Meidän yhdessä pitäisi istua saman pöydän ääreen ja yrittää löytää tapoja tuoda tämä voimakkaammin esille tulevassa Euroopan unionin politiikassa. Ja lopuksi vielä sananen aikataulusta. Parlamentti on valmis jo ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja pääsemään niin pitkälle, että voimme järjestää ensimmäiset kolmikantaneuvottelut kohesiopolitiikasta. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että e, vasta 89 kuukauden kuluttua äh, saada näitä äh, asetusehdotuksia kohesiopolitiikasta, vaikka ne äh, lyhkäisiä olisivatkin. Ei niin, että vasta vuoden 2020 lopulla saadaan lopullinen päätös tulevista rahoituspuitteista. Sen on tapahduttava ensi vuonna. Me tarvitsemme niin pian kuin mahdollista kohesiopolitiikan ehdotukset mielellään rinnakkain monivuotisten rahoituskehysten kanssa, jotta voimme aloittaa neuvottelut ja jotta voimme sitten ajoissa olla valmiina niin, että vuoden 2021 aluksi ähm, jäsenvaltiot voivat äh, ryhtyä toimiin näiden sääntöjen pohjalta – meidän on ymmärrettävä, että Euroopan unioni ei ole mikään erillinen avaruudessa kelluvaa yksikkönsä, eivätkä myöskään jäsenvaltiot ole politiikan napa, vaan meidän on ymmärrettävä, että tarvitsemme toisiamme. Jäsenvaltiot tarvitsevat Euroopan unionia, ne tarvitsevat kohesiopolitiikkaa, eikä Euroopan unioni tietenkään voi olla olemassa ilman jäsenvaltiota ja niiden alueita, meidän alueitamme. Ja jotta nämä saataisiin paremmin yhdistettyä, niin sen on onnistuttava tällä kertaa paremmin, kun kuvailemme hankkeiden ja ohjelmien oikeuspuitteita. Sen on onnistuttava myös, kun luomme monivuotiset rahoituspuitteet. Silloin voimme palauttaa luottamusta Euroopan unioniin ja demokratian, ja se tulee sitten auttamaan meitä tulevina vuosina pääsemään eteenpäin. Kiitoksia. Thank you, thank you, Mrs. Krell. Kiitos. Kiitoksia edustaja Krell. Haluan kiittää kaikkia puhujiamme. Erittäin mielenkiintoiset alustukset. Ja kiitos myös kurinalaisuudestanne me olemme aikataulussa, mikä on aika harvinaista täällä. Mutta hienoa. Nyt siirrytään sitten seuraavaan keskustelun osioon, nimittäin avoimeen keskusteluun, jossa rekivaliokunnan jäsenillä ja vieraillamme kansallisista parlamenteista on tilaisuus ilmaista omat näkemyksensä kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Minulla on täällä nyt 20 puheenvuoropyyntöä ja näin kaikki voitte käyttää kolmisen minuuttia puheaikaa. Ja minä sitten täällä kyllä katson aika tarkkaan, että kolme minuuttia on se maksimipuheaika, että kaikki saavat tilaisuuden osallistua. Ja ja 21. puhuja halusikin vain minuutin. Hienoa, edustaja Zeller. Joten aloitetaanpa poliittisten ryhmien koordinaattoreista. Te puhutte, Michels puhuu koordinaattorina, kyllä. Joten yksi koordinaattori, sitten kaksi kansallisten parlamenttien edustajaa, jälleen koordinaattori, kaksi kansallisten parlamenttien edustajaa ja niin edelleen. Edustaja Van Nistelrooy, kolme minuuttia because a lot of things have been said and listening to... Kiitoksia, niin pyrin puhumaan tiivisti, koska täällä on niin paljon sanottu jo. Kysymys on siitä, että nykyaikaista ei tehdä mitään vallankumousta. Tehdä enemmän vähemmällä, joskus jopa vähemmällä rahalla saadaan parempi tulos aikaiseksi. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että tehdään vain lisää ja lisää lisää. Jos katsotaan monia jäsenvaltioita, ne eivät edes käyttäneet 2014, 2015, 2016, 2017 kaikkia rahaa. Jotkut kaksinkertaistavat, kolminkertaistavat niiden sääntöjen määrä, käytettiin. Eli puhutaan siitä. Puhutaan tuosta lopputuloksesta. Ja se, mitä sanottiin joustavuudesta, kyllä. Se on kysyntä johdon teistä. Tehdään paljon enemmän jäsenvaltioista. Sovitaan siitä. Ja aivan kuten Krell sanoi, niin kyllähän tässä on todella kysymyksessä monitasoinen hallinto. Ja näin jaetaan nämä tulokset. Ja näin juuri näin komissiokin totesi. Katsokaa, mitä tapahtuu kaikkialla, kun ei viestitetä tuosta Eurooppaan tuomasta lisäarvosta. Jos jäsenvaltiot ja kansalliset parlamentit puhuvat eurooppalaista lisäarvosta, niin kyllä sen tulisi löytyä tuosta viestinnästäkin. Brexitistä ei kukaan pormestarista sanonut, että Lonto ei ollut se, joka meidän kaupunkiamme auttoi, vaan nimenomaan aluekehitysrahasto. Tähän siis tarvitaan sopimusta. Me työskentelemme tämän uuden omnibusin parissa. Tällainen mm, ehdotus on EPPltä. Antakaa tähden loistaa. Kansalaisten mukaanottaminen. Me tarvitsemme kumppanuutta tässä suhteessa. Ja niin paljon on hyviä tuloksia, joita voidaan jakaa. Ei pelkästään rahan käytössä, vaan myös sen jälkeen, kun hanke vety loppuun, sitten kun uudet yritykset saavat mahdollisuuksia, löytyy läpimurtoja terveydenhuollossa tai teknologiassa tai liikkuvuudessa. Ei tulisi keskustella pelkästään rahasta, vaan myös näistä rakennevaikutuksista. Ja me näin emme tehneet, koska eurooppalaiset toimielimet ajattelevat, että ihmiset seuraisivat tätä, mutta näinhän ei käy. Äänestäjät menevät omia teitään. Perustavallatusti tarvitaan hyvää viestintää ja nythän meillä on ehdotuksia Omnibusissa ja sitten meillä on tämä puolivälin arvio, jonka hoidamme yhdessä. Ajatelkaamme tällaista nopeaa menettelyä. 5 prosenttia rahasta laitetaan syrjään. 21 miljardia. Se on tarkoitus käyttää sitä vuonna 2019, kunnes tulokset saadaan. Maat, jotka ovat käyttäneet rahat ja voivat osoittaa tuloksensa, Niin ne pitäisi saada käyttöönsä kaltaisia varoja. Miksi pitää odottaa vuoteen 2020 asti? Ajattelisin, että useimmat maat eivät ollenkaan käytä tätä rahaa, vaan säilyttelevät sitä odottaen vuotta 2020, 2021 ja niin poispäin. Miksi uutta rahaa laitettaisiin taskuun? Edellisestäkään ei ole käytetty N plus 3. Se tekee kaikista laiskoja. Meidän täytyy välittömästi sitoutua. Muuten kolme vuotta meni ihan hukkaan. Meidän täytyy siksi nykyaikaistaa. Ja eksan tehdollisuus, päätän siihen. Me tarvitsemme sitä. Ja myönteinen vaikutin sillä, että saadaan aikaiseksi rakennemuutoksia, aivan kuten Van Breska totesi Oletan, että teidän ehdotuksenne sitten tulevat koko kollegiota esiin. Ja varmasti varapuheenjohtajat painostavat kohesiopolitiikkaa uudistumaan. Eli ajatellaan sitä. Kysymys on siis siitä enemmänkin, että uuden aikaistetaan koulutusjärjestelmää silloin, kun se on tarpeen. Tai julkisia hankintoja. Ei puhuta liian pitkään. Näistähän puhutaan kymmeniä vuosia. Eli täytetään nyt nämä vaatimukset ja haasteet, mitä meillä on. Nämä koske keskustelut voidaan käydä komission korkeammalla tasolla. EPP on valmis tähän keskusteluun. Kiitoksia. Thank you very much. Yeah. Kiitos oikein paljon. Tässä taisi mennä nyt jo pari minuuttia yliaikaa. Nyt kyllä muistuttaisin todella tästä puheajan kunnioittamisesta. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Hoff, joka edustaa täällä Saksan liittopäiviä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Toivottavasti onnistuu tuo puheajan kunnioittaminen. Haluaisin sanoa tähän, että vähemmän on enemmän, ei nyt ehkä välttämättä oikein riitä, kun ajatellaan varoja, jotka haluamme jotka tarvitaan, niin tätä varten täytyy tietenkin yksinkertaistaa mallejamme. Minä tulen Tyyringenistä, itäisestä Saksasta, entisestä DDRstä ja viimeisten 20 vuoden aikana olemme kyllä läpi käyneet aikamoisen uudistusprosessin eh, juuri näiden kohesiovarojen ansiosta pitkälti. Ne ovat meille edelleen hyvin tärkeitä varoja, koska Meillä on todellisia haasteita. Rakenneuudistusta, joka on jo kestänyt neljännesvuosisadan, ei suinkaan ole saatu vielä valmiiksi ja edessämme on nyt myös haasteita, joita on muillakin kumppanimaillamme, kuten siis väestökehitys, johon meidän täytyy voida puuttua erityisesti kohesiorahastojen kautta. Kiitän kollega Schneideria hänen vahvasta puheenvuorostaan. Hän juuri tämän nosti esiin ja mainitsi myös seitsemännen kohesiokertomuksen, joka Itä-Saksalle niin hän äh, Schneider tulee naapuri osavaltiostamme, samoin kollega Ludwig tässä vieressä. Äh, me tulemme Itä-Eurooppaan Eurooppaa, Itä-Euroopasta, mutta kuulumme kuitenkin länsi-eurooppalaiseen maahan, jolla on etu tai parempi tilanne kuin meillä. Brexitin jälkeen ei saa käydä niin, että me joudumme tähän tuloloukkuun, vaan kyllä alueiden erityistarpeet myös meidän tapauksessamme on otettava huomioon. Ihan niin kuin kollega Schneider totesi, BKT on tietenkin merkittävä indikaattori, mutta meidän mielestämme demografia väestötekijä täytyy ottaa huomioon ja kun ajatellaan ylipäätään sosiaaliturvaa, ylipäätään siihen liittyviä palveluja, niin alueet, jotka ovat rakennemuutoksen kourissa, ovat vaikeassa välikädessä, erityisesti kun siirrytään teollisuudesta palveluyhteiskuntaan ja kun ajatellaan juuri näitä niin kutsuttuja erityisesti eh, itäiseen Eurooppaan liittyviä haasteita, joiden eh, juuret ovat sosialismissa vielä neljännesvuosisadan jälkeenkin tämä kaikki on hyvin näkyvää ja kouriin tuntuvaa. No niin, viime hetket käsillä puheaikaa, niin klassinen indikaattori, tietenkin sitten otettava ehkä huomioon, kun ajatellaan populismia, sen nousua ja myös kohesio rahoista saatavaa tukea, niin tässäkin on tasapaino löydettävä. Kiitos. Kiitoksia ja kiitos kun no-, noudatitte puheaikaanne. Seuraava puhuja on sitten äh, Rova Dunai. Pyydän anteeksi, jos äänän äh, äh, nimenne huonosti. Ähm, sanon tämän teille nyt kaikille yhteisesti, muuten joudun sanomaan sen joka kerta, joten minä teen parhaani, mutta aina ei kieli taivu. Unkarin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 aluekehitysvaliokunnan kokoukseen. Haluaisin muistuttaa siitä, että eurooppalaiset määrärahat ovat Unkarille erittäin tärkeitä, koska jos haluamme taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti uudistua ja käyttää uudistumisen mahdollisuuksia, niin nykyisessä rahoituskaudella me onnistuimme jopa 100 1900 työpaikkaa luomaan, yli 3000 tutkimushanketta rahoitettiin, laajakaistaa myös onnistuttiin äh, levittämään eurooppalaisten määrärahojen kautta. Ähm, parlamentti on, käy kaksi kertaa vuodessa keskustelua eurooppalaisten määrärahojen käytöstä. Viimeinen keskustelu käytiin 27. maaliskuuta ja siellä eh, ryhmät saattoivat eh, nostaa esiin eh, eurooppalaisten määrärahojen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Mitä tulee kohesio politiikan tulevaisuuteen. Me haluaisimme enemmän johdonmukaisuutta, enemmän yksinkertaistamista, mitä tulee mekanismeihin ja maksuihin. Mielestäni on tärkeää, että että kohesiorahaston määrärahat ylläpidetään ja että konvergenssiprosessia jatketaan. Meidän ei pitäisi rajoittaa enempää näillä tukisäännöillä. On tärkeää, että kohesiopolitiikkaa jatketaan vuoden 2020 jälkeen. Määrärahoja ei saada laskea monivuotisista rahoituspuitteista olemme sitä mieltä, että kun Iso-Britannia lähtee, niin täytyy ottaa huomioon, että meillä on 10-12 miljardia vähemmän määrärahoja. Samalla kuitenkin haasteet ovat kasvaneet. Siis määrärahat pienenevät ja meillä on yhä uusia haasteita, joita varten tarvitsemme enemmän määrärahoja. Miten tämä voidaan ratkaista. Eurooppalaisen kohesiopolitiikan menestys on aivan itsestään selvää. Jos määrärahoja leikataan, niin sitten se johtaisi siihen, että epätasa-arvo alueiden välillä kasvaisi. Sillä voisi olla myös kielteinen vaikutus jäsenvaltioiden ja alueiden väliseen kilpailukykyyn. On myös erittäin tärkeää muistaa, että Euroopan unionin tuo lisäarvoa kansallisten investointien lisäksi on tärkeää, että ehdollisuutta ei liioitella. Yhteisrahoitusosaajien pitäisi ylläpitää. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Bresso, SD-ryhmä, Euroopan parlamentti. Kiitoksia puhemies. No puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä kuin mitä edeltävät puhujat sanoivat viimeisenä saksalainen edustaja, joka muistutti siitä, että että tulevaisuuden kohesiopolitiikan aihe on kaikkien alueiden kilpailukyky. Se on kaikkien alueiden kilpa- politiikkaa, koska kaikki Euroopan alueet kriisin aikana menettivät kilpailukykyään suhteessa muuhun maailmaan. Tietenkin tulotasojen erot pysyivät ja on tietenkin otettava huomioon ne parametrit, jotka löytyvät komission raportista, että on kilpailukyvyn vaikeuksia, jotka johtuvat eri syistä, väestörakenne, koulutustaso, eh, innovointikyky. Kaikki nämä parametrit on otettava huomioon, jo, eikä meidän aina pidä katsoa pelkästään tulotasoa. Toinen asia on yksinkertaistaminen. Jos haluamme todella saada mukaan kaikki kansalaiset tähän prosessiin, joka johtaa talouden muutokseen, talouden uudelleen käynnistämiseen, niin silloin meidän täytyy tehdä näistä ohjelmista ymmärrettäviä kansalaisille. Tietenkin on aina teknisempi osuus, joka vastaa komission vaatimuksia, mutta täytyy olla osuus, joka on hyvin sanoinen, jossa on suuret tavoitteet, jossa kohteena on kansalainen. Jos heille esittelemme näitä käsittämättömiä asiakirjoja, on hyvin vaikea ottaa heidät mukaan tähän prosessiin, joka kuitenkin on kohesiopolitiikan ydintä. Viimeinen eh, huomio. Monille alueille on vaikea valmistella hankkeita ajoissa ja olla hukkaamatta aikaa toteutusvaiheessa – jos joku pieni osa määrärahoja, ehkä ne määrärahat, jotka tulevat edellisen ohja- jotka ovat jääneet edelliseltä ohjelmakaudelta yli, jos niitä ei voi käyttää äm, uuden ohjelmakauden valmistelutoimiin. Kuten Konstantin Krell mainitsi, meidän täytyy määrittää seuraavan ohjelmakauden tavoitteet puitteet ajoissa niin, että valtiot ja alueet voivat valmistautua uuteen ohjelmakauteen ja voitaisiin jo ennalta rahoittaa ohjelmien käynnistämistä, koska ohjelman käynnistämisaika ei ole nolla. Se voi joskus olla varsin pitkäkin. Jos ryhdytään suunnittelemaan siinä vaiheessa, kun rahoitus saadaan, niin usein täytäntöönpano viivästyy. Kiitoksia. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiänne. Te kun olette vastuussa näiden määrärahojen käytöstä paikallistasolla. Kiitos paljon. Ja nyt puheenvuoron saavat kansallisten parlamenttien edustajat. Edustaja Kaakissa Kreikan parlamentista, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, όλοι γνωρίζουν ότι... Kiitos puheenjohtaja. Kaikkihan tietävät, että meidän alueemme, meidän maamme, Attikan alue yleisesti ottaen on aluetta, johon ovat kohdistuneet hirvittävät luonnonkatastrofit. Siellä on ollut kuolonuhreita, loukkaantuneita, infrastruktuuri on hajonnut tällä erityisen kovia kokeneella alueella. Solidaarisuusrahaston aktivointi on käynnissä. Ja koska nämä ongelmat ovat niin kiireellisiä, ne ovat aiheuttaneet tulvia Aatikan alueella, niin pyydämme tukea komissiolta. Ja sen täytyy työskennellä yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin saada rakennerahasto puuttumaan asiaan. Ja tietysti prosessin yksinkertaistaminen ja byrokratian vähentäminen on erityisen tärkeää tämän kaltaisessa tapauksessa. On tärkeää, että Euroopan parlamentti keskustelee näistä. Huomennahan tätä asiaa käsitelläänkin. Ohjelmointikauden kohdalla olemme samaa mieltä, että meidän täytyy vahvistaa politiikkaa, kohesiopolitiikkaa kaikin puolin ja erityisesti Erityisesti meidän täytyy vahvistaa sitä toimielintasolla. Kansalliset suunnitelmat ovat myös tar- tärkeitä, koska ne mahdollistavat viemään sitä, että voidaan viedä kasvua eteenpäin Euroopan eri alueilla ja vähentää epätasa-arvoa. Lisäksi voidaan luoda uusia prioriteetteja Eurooppa 2020-ohjelman. Euroopan ohjausjakso seuraavaksi. Sen täytyy olla yhteys ohjauskauteen ja näin voidaan päästä kohesiotavoitteisiin. Me emme saa jättää huomiota eri alueiden välisiä eroja. Ja kun tarkastellaan vuonna 2020 jälkeistä tilannetta, olemme sitä mieltä, että kohesiopolitiikan pitää tukea kaikkia Euroopan unionin alueita riippumatta kehityksen tasosta, eikä sen tule pelkästään tukea kaikkein vähiten kehittyneitä. Täytyy antaa kaikille alueille mahdollisuus maksimoida ne mahdollisuudet, joita näillä on ja vuoden 2020 jälkeisessä tilanteessa täytyy ottaa myös esille BKT, kuten myös muut indikaattorit, jotka osoittavat, mikä on köyhyyden, työllisyyden, työttömyyden taso, jotta voidaan paremmin nähdä, mikä on todellinen alueen tilanne. Sitä erityisesti otetaan huomioon kyseisessä perussopimuksen artiklassa. Meidän täytyy ehdottomasti katsoa, mitkä alueet ovat niitä, jotka täyttävät kohesiopolitiikan vaatimukset. Ja haluan myös käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, ottaakseni esille omnibuskannan, joka, joka koskee matkailua ja infrastruktuuria. Me haluaisimme ehdottomasti poistaa kaikki rajoitteet, jotka on asetettu matkailuinfrastruktuurille, kuten myös kaikki muut rahoitukseen liittyvät kysymykset. Euroopan täytyy ymmärtää se merkitys, mikä tällä on. Sen täytyy edesauttaa kehitystä niin, että voimme hyödyntää näitä varoja parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Smarandaci, ähm, Romania. parlamentista. Olkaa hyvä.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 toivotan tervetulleeksi äh, aluekehitysvaliokunnan äh, ehdotuksen järjestää tämä kokous, joka mahdollistaa meille sen, että pystymme yhdessä keskustelemaan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen. Asia, josta on keskusteltu paljon äh, täällä ja muuallekaan. Vuoden 2017 raportti analysoi tämänhetkistä alueellista, taloudellista ja sosiaalista kohesiota Euroopan unionissa ja luo puitteet tavoitteet vuoden 2020 jälkeiselle kohesiopolitiikalle. Tämä raportti ei ennakoi komission ehdotusta, jota odotetaan vuodelle 2018. Se ehdottaa Euroopan unionin tason politiikkaa, jolla on kolme päätavoitetta. Pitäisi olla jättämättä ketään jälkeen, huomioida, hyödyntää globalisaatio ja luoda rakenneuudistuksia vuoden parlamentin päätöslauselma liittyen kohesiopolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen korostaa sitä, että meillä on kaksi pääperiaatetta kohesiossa, tai tarvitaan kaksi pääperiaatetta kohesiossa. Kohesiopolitiikalla pitää olla riittävä politiikka ja on otettava kaikki alueet mukaan, mukaan lukien vähemmän kehittyneet alueet ja siirtymävaiheen alueet, keskittyen kuitenkin vähemmän kehittyneisiin alueisiin mukana muiden toimijoiden kanssa. Haluaisimme, että tuleva kohesiopolitiikka olisi yksinkertaisempaa ja yhteenkuuluvaa. Kaikki puheenvuorot tässä keskustelussa osoittavat, että kohesiopolitiikka on erittäin arvokasta ja sitä on ylläpidettä. Se on pääpolitiikka investoinnille. Se luo kestävää ja älykästä kasvua koko Euroopalle. Kuten komissaari Kretsu sanoi, me olemme oikealla tiellä kohti oikeanlaista kohesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Kohesiopolitiikan tulevaisuus on täysin yhteydessä myöskin Euroopan unionin tulevaisuuteen. Me tarvitsemme modernia ja voimakasta kohesiopolitiikkaa, joka luo kestävää ja älykästä kehitystä kaikilla alueilla. Vuoden 2020 rahoituspuitteet on luotava mahdollisuus siihen, että saadaan aikaan konvergenssia jäsenvaltioiden välillä. Ja siksi kohesiopolitiikalla täytyy olla keskeinen rooli tulevassa Euroopan budjettiarkkitehtuurissa. Koesiopolitiikan täytyy hyödyttää kaikkia jäsenvaltioita. Aluekehitys on todellista politiikkaa aluekehityspolitiikka on todellista politiikkaa, joka luo lisäarvoa ja raportti osoittaa, että aluekehityspolitiikalla on ollut suuri merkitys Euroopan kehityksessä. Olemme sitä mieltä, että kohesiopolitiikassa on tulevaisuudessa kiinnittävä huomioon alueellisuuteen ja on tehokkaammin hyödynnettävä määrärahoja ja on rahoitettava sellaisia hankkeita, jotka on, ovat sopivia kullekin alueelle. Tulevaisuudessa on löydettävä parhaat mahdolliset tavat yksinkertaista koesiopolitiikkaa niin, että määrärahoja voidaan käyttää tehokkaasti ja voidaan saavuttaa nopeasti tuloksia täytäntöönpanossa. Tässä on otettava huomioon sekä edunsaajat että viranomaiset, jotka ovat mukana määrärahojen hallinnoinnissa. Tarvitaan myös joustavampaa kohesiopolitiikkaa, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin. Kuitenkin on muistettava vakaus niin, että saadaan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on ohjelmin kirjattu, saavutettua. Kansallisten parlamentit ja Euroopan parlamentti voivat olla mukana kohesiopolitiikan tulevaisuuden määrittelemässä ja haluamme varmistaa, että koisiopolitiikalla on tärkeä asema tulevissa rahoituspuitteissa. Kiitoksia mielenkiinnosta ja olen aina valmis keskusteluun. Thank you very much. I, I said... Kiitos. Minä tuossa jo aiemmin muistutin tästä puheajasta. Nyt puheenvuoron saa edustaja ää, äh, Michels. Kiitos. Kohesiopolitiikka on tärkeä solidaarisuuden väline. Sitä ei täällä varmaankaan kukaan kiistä. Tästä olemme enemmän tai vähemmän yksimielisiä, ehkä jopa enemmän yksimielisiä kuin vähemmän. Mutta toteaisin kuitenkin, että Mm, kun me kaikki tiedämme, että tämän salin ulkopuolella, regivaliokunnan ulkopuolella, niin toden totta on suuntausta nyt äh, toteuttaa leikkauksia kohesiopolitiikkaan. Komission pohdinta-asiakirjassa tästä muistuttaisin, on yksi strategia, jossa kohesiopolitiikkaa ei edes mainita. Ja tässäkin salissa on todettu, että vähemmällä pitäisi saada kohesiopolitiikassa enemmän aikaan ja tämä tietenkin mm, viitoittaa myös tulevaisuutta. Joten mielestäni meidän tulisi tehdä kaikkemme sen puolesta, että yhdessä kansalliset parlamentit ja kaikki tasot, Euroopan taso ja myös osavaltiotaso ja aluetaso, kaupungit ja kunnat pyrkisimme eh, korostamaan kohesiopolitiikan merkitystä puheessamme. Totesin vielä, mm, että meidän kantamme on samoin se, että kaikkien alueiden on jatkossakin oltava tukikelpoisia. Valtiosihteeri Tyyringenistä tuossa jo kuvailikin tätä tarvetta. Pidämme myös välttämättömänä ehdottomasti yksinkertaistaa säännöstöä, keventää byrokratiaa, mutta tässäkin muistuttaisin, että mehän olemme näissä saleissa puhuneet asiasta jo vuosia, mutta konkreettisia ehdotuksia ei edelleenkään ole tehty. Sanoisin vielä selvästi, että yhdistynyt vasemmisto täällä Euroopan parlamentissa pitää kiinni siitä, että makrotalouden ehdollisuus ei ole kestävää. Se mielestämme tulee purkaa, siitä pitää luopua. Mielestäni nyt on ehkä juhlapuheiden aika ohi komissiolta ja muilta kuulemme, miten kauhean tärkeä kaikki on, mutta kohesiopolitiikan tulevaisuutta mitataan nyt sillä, että ihan lähiaikoina komissio vihdoinkin tekee konkreettisia ehdotuksia ja lähdetään tosiaan juhlapuheista sitten jo seuraavalle tasolle, seuraavaan vaiheeseen, koska vasta sitten voimme todella käydä keskustelua kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille. Seuraavaksi edustaja Ludwig ja Saksan liittopäivät. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, parhaat kollegat Brandenburgin osavaltio, jota minä täällä edustan, kiittää kyllä talouskasvuaan hyvin pitkälti Euroopan rakennerahastoista vielä tämän rakenne tukikauden alussa kuuluimme vähiten kehittyneisiin alueisiin ja nyt olemme sitten nousseet asteikossa seuraavalle tasolle, eli kehittyviin alueisiin. Ja voimme kyllä omasta kokemuksesta Brandenburgissa sanoa, että kohesiopolitiikka toimii ja sen seuraukset ovat nähtäviä, näkyvillä ja se todella vaikuttaa. Kansallismielisyys, populismi nostavat tällä hetkellä päätään siellä ja täällä ja talouskehityksen tukemisen lisäksi kohesiopolitiikkaa tukee merkittävällä tavalla myös yhteenkuuluvuutta todella Euroopan unionissa, ei yksinomaan ero, kehityseroja tasaamalla, vaan mm, mm, mm, muutenkin, mutta myös tätä kautta. Ja kehitysstrategiat liittyvät tietenkin juuri alueellisen tason toimiin ja näin kohesiopolitiikan hankkeet Euroopassa kaikilla Euroopan alueilla ovat paikan päällä näkyviä ja myös lähentävät eurooppalaista politiikkaa kansalaisiin, jos asia hoidetaan oikein. Tämä merkittävä eurooppalainen lisäarvo tulee kuitenkin tehdä entistä selvemmäksi. Olen aiempien puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että kyse on myös viestinnästä. Ja myös mm, vuonna 2020 jälkeen äh, monivuotisessa rahoituskehyksessä kohesiopolitiikka on varmistettava kaikkien alueiden oikeudeksi. Samalla on sitten radikaalisti yksinkertaistava määräyksiä ja sääntöjä, sillä – liiallinen byrokratia kentällä kyllä sekin on hyvin näkyvillä ja tällainen hallinto ja valvontaa taakkaa vie kyllä kohesiopolitiikalta uskottavuutta ja koko EUlta siinä samalla. Radikaali lähestymistapa yksinkertaistamislähestymistapa on mielestäni kyllä toden totta hyvin lupaava. Ja tulevaisuudessa olisi todella hyvä, niin kuin täällä komission edustaja sanoi, luottaa kansallisiin, mm, kansallisen tason toimiin ja Euroopan tasolla voitaisiin sitten huolehtia eh, petosta ja väärinkäsitysten torjunnasta. Emme me tässä Koheesiopolitiikka ole uudelleen kansallistamassa. Kyllä EU-tason tulee edelleen päättää strategisista tavoitteista ja prioriteeteista, mutta hallintotekninen puoli voidaan hoitaa kentällä eh, niin kuin on jo eh, kansallisella tasolla tehty sääntöjen mukaisesti jo vuosikymmeniä. niin kyllä tietenkin samalla täytyy sitten muistaa myös eriyttäminen liittyen aina siihen, että mitä vaatimuksia eri jäsenvaltioiden niiden alueiden viranomaisilta voidaan vaatia. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon. Seuraava puhuja, edustaja Wojciechowski. En tiedä, miten tämä tämmöys taas toimii. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo e, Pani Przewodnicząca, Wysoka e, Komisjo. Jestem posłem z Polski, wice... i polityki. Kiitoksia. Tulen puolesta ja olen paikallisviranomaisessa mm, varajohtajana. Kun tarkastellaan politiikkaamme, niin meidän tulisi myös hiukan enemmän tarkastella itse kampanjaa. Tuomioistuimen kertomus osoittaa, että olemme menettäneet miltei neljä tuhatta maatalousviljelmää. 14,5 miljoonaa yhteensä, eli tuhat päivässä. Maaseutu on yhä ikääntyvämpää. Suuri osa maanviljelijöistä on yli 45-vuotiaita. Jos katsotaan tilintarkastustuomioistuimen asiakirjoja, nähdään, että on sellaisia alueita, joista 40 prosenttia maanviljelijöistä on yli 60-vuotiaita. Ja on, on vielä yksi maa, jossa tämä taso on yli 50 prosentin. Eli mm, tässä mennään yhä huonompaan suuntaan. Elintarviketurvallisuus, maatalouspolitiikka eivät selkeästikään ole riittäviä, jotta ihmiset pidettäisiin maaseudulla ja estettäisiin maaseudun ikääntyminen. Meidän yhteisten etujemme mukaista on se, että tarjoaisimme vähän enemmän tukea maaseudulle ja maanviljelijöille samalla tukeutuen kohesiopolitiikkaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta meillä on paremmin käytettävissämme viestintä, koulutus, kulttuuri. Puolessa meillä on suuri ongelma sen suhteen, että kouluja saattaisi säilytettyä maaseudulla ja lasten koulumatkat pitenevät valtavasti. Tämä voi olla myös yksi niistä syistä, että nuoret eivät enää halua jäädä maaseudulle. Meidän tulee ymmärtää, että yhteinen maatalouspolitiikka, joka on tarpeen, täytyy muokata sellaiseksi, että maanviljelijät haluavat pysyä maaseudullaan. Yli 90 prosenttia minun alueellani on maasta, olevasta maasta omatalousmaata. Mutta saamme vain 10 prosenttia kohesiopolitiikan varoista. Tällä tavalla tilanne voi jatkua. Meidän täytyy pohtia enemmän maataloutta Euroopassa. Kiitoksia edustaja Vana, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että meillä on tänään mahdollisuus keskustella kansallisen tason kollegojen kanssa. Eilen minulla oli mahdollisuus yhdessä parlamentin puhemies Tajanin kanssa vierailla Bulgarian kansalliskokouksen äh, kollegoiden luona ja keskustella myös pääministerin ja presidentin kanssa. Oli erittäin myönteistä nähdä, vaikka meillä on paljon sisällöllisesti erimielisyyksiä, äh, että kohesiopolitiikka, kohesiopolitiikan vahvistaminen ja myöskin kritiikki äh, näitä määrärahaleikkauksia kohtaan on yhteinen elementti ja tämä varmaan koskee myös Itävallan puheenjohtajuuskautta ja sitä seuraavaa Romanian puheenjohtajuuskautta. Ministeri Abhan myös puhui hyvin selvästi tänään. Kiitän häntä siitä ja sanoitte, että keskustelu kohesiopolitiikasta käynnistyy nyt oikein kunnolla. Ja Rova Kreil sanoi, että me Euroopan parlamentissa olemme enemmän kuin valmiita löytämään ratkaisuja nopeasti ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja. Yhteisesti voidaan sanoa, että tästä olemme puoluerajat ylittävästi samaa mieltä, ja kohesioraporttikin tämän osoittaa voidaan sanoa, että kohesiopolitiikka on erittäin tärkeä, ei pelkästään sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden kannalta, vaan myöskin alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta. On kyse solidaarisuudesta, epätasa-arvon torjunnasta, köyhyyden torjunnasta, työttömyyden vähentämisestä ja myöskin Euroopan unionin poliittista tavoitteista, niiden tukemisesta rakennerahastojen kautta, esimerkiksi ilmastopolitiikan tukemisesta. Olemme eri mieltä sitten kohesiopolitiikan toteuttamisesta Täällä on esimerkiksi nostettu esiin rahoitusvälineen tulevaisuus. Me olemme hyvin kriittisiä. Meidän mielestämme Euroopan tilintarkastustuomioistuin aivan oikeutetusti kritisoi niin kutsuttu Junckerin rahaston määrärahojen käyttöä. Me näemme, että ESIR on meidän mielestämme liian markkinavetoinen väline, eikä vähennä alueellista eriarvoisuutta, vaan investoi eniten vahvoihin alueihin, alueisiin. Ja meillä on tässä aukko. Näemme, että vain 4 prosenttia Junckerin rahaston määrärahoista päätyy sosiaalisiin infrastruktuureihin. Se on liian vähän. Me vihreät toivoisimme myös vuoden 2020 kohesiopolitiikkaa Ranskan suhteen sitä, että kumppanuusperiaatetta vahvistettaisiin, eli että alue- ja paikallistoimijat ja myös kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet ottaisiin paremmin mukaan, koska uskomme, että tällä tavoin voidaan saada mm, pitkäkestoisempia ja toimivampia ratkaisuja kansalaisille. Sitä, mitä me emme missään tapauksessa halua, ja voin olla samaa mieltä edeltävän Euroopan parlamentin puhujan kanssa, me emme halua, että kohesiopolitiikasta tulee rankaisuväline kaupungeille ja alueille, että kaupunkien ja alueiden on sitten maksettava kansallisen tason virhepäätöksistä, eli vastustamme makrotaloudellista ehdollisuutta, eli jos jäsenvaltiot eivät täytä vajevaatimuksia, säästävät siis liian vähän, niin sitten tehdään leikkauksia kaupunkien ja alueiden määrärahoihin, kuten Espanjan ja Portugalin kohdalla on ollut jo puheissa. Mutta haluamme myös enemmän sitoumusta perusoikeuksiin. Jos rikotaan oikeusvaltioperiaatetta, niin sen pitäisi vaikuttaa määrärahojen vain, jos seitsemän artiklan menettely on otettu jo käyttöön. Me vihreät kannattaisimme sitä, että yksipuolisesti keskityttäisi vain PKT hen ja löydettäisiin myös muita kehityskriteerejä, esimerkiksi sosiaalisia kriteerejä, ympäristökriteerejä tai tulonjakokriteerejä. Denskier from... Seuraavaksi Tanskan parlamentin edustaja Denskier. Mange tak skal du have, fru formand. Hvor er det dejligt at høre. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. On todellinen ilo saada kuulla, että niin monet maat ovat saaneet hyötyä kohesiopolitiikasta. Mekin Tanskassa olemme siltä saaneet hyötyä tietyillä aloilla. Mutta millä tavalla tätä tilannetta voidaan parantaa? Mielestäni meillä on tärkeä parametri, joka tulisi sisällyttää tähän. Kysymys on maaseutualueiden kehittämisestä, niiden alueiden kehittämisestä, jotka ovat joutuneet kärsimään kaupungistamisesta. Ja siksi tulisi pitää mielessä se, että vaikka olisikin kyseessä rikkaampi maa, niin jos varat jaetaan pelkästään köyhiin maihin, niin mitä luulette, että rikkaille maille tapahtuu? Niillähän on samoja ongelmia ja ehkäpä meidän tulisi paremmin pureutua kohesiopolitiikkaan myös tästä näkökulmasta katsoen. Ja sitten kun puhutaan laajakaistasta en teidän nyt tiedä, mutta Tanskassa nyt ainakin tilanne on se, että meillä on velvollisuus tarjota vettä, lämmitystä, sähköä ja kiinteä puhelinlinja. Tämä siis on pakko tarjota ihmisille, mutta entäpä nyt tänä aikana, eikö pitäisi olla myös velvoite tarjota laajakaista? Koska ei voi esimerkiksi hoitaa laskua, jos ei ole internetissä. Ja julkiselta sektorilta on paljon erilaisia tekijöitä, jotka ovat internetissä. Eli ehkäpä meidän tulisi myös ryhtyä keskustelemaan velvoitteista tarjota laajakaista yhteys. Olemme myös puhuneet työpaikoista ja maaseutualueella – Valitettavasti kärsitään myös kaupungistumisesta, koska työpaikat ovat siirtyneet kaupunkeihin ja jos me haluamme luoda työpaikkoja näille alueille, niin jotain täytyy tehdä ja Tanskassa olemme ottaneet 4000 julkisen sektorin työpaikkaa, jotka on siirretty maaseutualueelle, mikä merkitsee puolestaan sitä, että se on hyödyksi tuolle alueelle, sillä jos siellä on 200 työpaikkaa, niin silloin ehkä myös sinne syntyy kahvila tai kampaamo tai autokorjaamo, mikä puolestaan merkitsee sen, että se ikään kuin luo uusia työpaikkoja. Myös EU-virastothan luovat muita työpaikkoja. Seuraavaksi edustaja Damata. Cari parlamentari, tutti, nazionali ed europei, Mikrofoni. Legarlo, la... Arvoisat parlamentin jäsenet, täällä on koheesiopolitiikalla huono maine. it's over. Okay. Okay. Um, Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien jäsenet ja erityisesti eh, Euroopan parlamentin jäsenet. Mm, kohesiopolitiikalla on huono eh, maine kansalaisten eh, silmissä. Äh, se on monimutkaista. Kansalaiset eivät ymmärrä kohesion äh, tarkoitusta, sen mahdollisuuksia ja tuloksia. Italiassa minun vaalipiirissäni Etelä-Italiassa äh, johtuen huonosta tiedotuksesta, johtuen myöskin epäilyksistä, politiikka ei ole uskottavaa esimerkiksi on jäänyt mieleen se, että kohesiorahaston määräraha käytettiin Elton Johnin konsertin rahoittamiseen Napolissa. Ei voi olla, että käytetään 1200 päivää eli kolme vuotta siihen, että hyväksytään yksi hanke. Ja eh, lisäksi meillä on makrotaloudelliset ehdot, joka eh, kuitenkin eh, komission ehdotus on sellainen, että uudistus pitää aina enemmän kiinni rakenneuudistuksista ja taloudellisesti velvoitteista. Miten selitätte kansalaisille, että ilman eläkkeiden leikkauksia ja sairaaloiden leikkauksia ei ole enää eurooppalaisia määrärahoja käytössä? Mitään leikkauksia ei ole tehty kokonaissummaan. On ihan turha sitten puhua investointipolitiikan tarpeesta. Vetoan hallitukseeni omaani ja muihin keskusta vasemmistoon Italiassa. Vastustakaa sitä, että leikataan köyhempien alueiden määrärahoja. Taistelkaa, jotta eh, näiden alueet jäisivät eh, laskujen ulkopuolelle. Pitää luoda sellainen vähimmäis täytyy olla vähimmäistulotaso, jota ei ole käytössä Italiassa eikä Kreikassa. Missä muut poliittiset voimat ovat? EPP, Forza Italia, te ette tee muuta kuin toteuta komission toiveta täällä Euroopan parlamentissa. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt jatkamme regivaliokunnan jäsenten puheenvuoroilla. Edustaja Molkova, olkaa hyvä. Ďakujem pekne. Chcem hovoriť o niečom, čo tu ešte dnes nebolo. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aiheesta, joka tänään keskustelussa ei vielä ole noussut esiin, mutta joka liittyy kohesiopolitiikkaan asia, jota hyvin läheltä eh, seuraan. Ehkä ette tiedä tätä, mutta viime lokakuussa Libe-valiokunnassa hyväksyttiin Dublinin asetus. Tämä oli erittäin monimutkainen menettely ja oli tarpeen hyväksyä ehdotus, mutta joitain nämä muutoksia en ymmärrä, joissa todetaan, että tullaan mahdollisesti vähentämään rakennerahasta nettomaksuja niiltä mailta, jotka eivät ottaa jakomekanismin mukaisesti maahanmuuttajia vastaan. Minä en ymmärrä, miten tämä voisi toimia. No niin, maahanmuuttajia on nyt, mutta myös vuoden 2020 jälkeen. Kyllä minä tuen solidaarisuutta, mutta katson, että jäsenvaltioiden tulee osallistua sitten osuutensa mukaan pakolaispolitiikkaan. Mielestäni mm, tämä täytyy maksaa valtion budjetista, eikä, ja valtioita tulisi sitten rangaista, eikä köyhiä alueita. Ja kun ajatellaan valtioiden edustajia, niin todella haluaisin käyttää nyt tätä tilaisuutta hyväkseni neuvoston ja komission edustajille kannattaa kysyä, voisivatko kertoa, miten näkevät tämän ongelman ja miten näkevät äh, ratkaisu mahdollisuuksia, koska Brexitin jälkeen raha on yhä vähemmän ja leikkaukset, jotka liittyvät tiettyjen valtioiden äh, huonoon toimintaan, eivät ole ollenkaan hyvä ratkaisu mielestäni. Kiitoksia sitten Euroopan parlamentin edustaja Papadi Muulis, olkaa hyvä. Μέσα σε αυτή την αίθουσα η μεγάλη πλειοψηφία. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Täällä salissa suuri enemmistö suhtautuu myönteisesti kohesiopolitiikkaan, mutta valitettavasti komissiossa eikä neuvostossa tilanne ole sama. Tässä me olemme tehneet päätöksiä budjetista vuodelle 2020 ja sen jälkeiselle ajalle. Kaksi viikkoa sitten komission varapuheenjohtaja Dombrovskis sanoi meille parlamentissa, että kriisiaikana epätasarvo on vain kasvanut, sekä yhteiskunnallinen että alueellinen epätasarvo. Tämä seurauksena, jos me haluamme vastata tähän epätasarvon lisääntymiseen, niin politiikkaa täytyy vahvistaa. Me emme saa pitää sitä tavanomaisena ja hyvä puheenjohtaja. Sitten meillä on jonkun verran henkilöitä, jotka haluavat jopa vähentää kohesiopolitiikkaan suunnattavia varoja, eivät edes säily sitä nykyisellä tasollaan. Olen samaa mieltä Saksan kollegan kanssa. Me tarvitsemme myös varoja ja nämä varat, jos me haluamme vahvistaa kohesiopolitiikkaa, niiden täytyy suuntautua enemmän sinne, jossa niitä tarvitaan, jossa köyhyyttä on enemmän, jossa on enemmän työttömyyttä, jossa on enemmän aliinvestointeja. Muussa tapauksessa mehän emme täytä kohesiopolitiikan vaatimuksia. Komissaari Kretsu suhtautuu myönteisesti kohesiopolitiikkaan mutta komission sisällä on kokonainen arsenaalihenkilöitä, jotka pyrkivät vähentämään sen merkitystä ja vesittämään sitä. Minä haluaisin tietää, mitä budjetista vastaava Tinker on asiasta mieltä, sillä minusta ei vaikuta siltä, että hän oikeastaan to- todella tukee kohesiopolitiikkaa. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että tässä salissa komissio regivaliokunta. Ja hienoa, että EPP-koordinaattorille Fannistaroille tämä sopii. On tärkeää, että täältä päin painostamme. Me emme saa uhraata kohesiopolitiikkaa Brexitin alttarilla. Olen myös samaa mieltä siinä, mitä todettiin, että ehdottomasti meidän täytyy hylätä tämä aivan absurdi pyyntö, joka on artiklassa 103, sillä sen avulla me sanktioimme niitä alueita, jotka kaikkein eniten juuri tätä rahaa tarvitsevat, aivan kuten Saksan ja Bulgarian kollegakin täällä totesivat. Answer tomorrow. Kiitos oikein paljon. Ihan nopea vastaus. Huomenna teillä on tilaisuus kysyä tästä ja kaikesta muustakin komission ja Oettingeriltä ja valiokuntamme sitten kuulee vastaukset. Sitten eh, edustaja Rodriguez, olkaa hyvä. Presidente, eh, como portuguesa, Portugal e suas regiões ultraperiféricas. Kiitoksia, puheenjohtaja. Portugalilla on syrjäisimpiä alueita ja olemme hyvin riippuvaisia eurooppalaisesta rahoituksesta. Lokakuun lopussa vielä odotimme rahoitusta, josta jo oli sovittu. En kuitenkaan halua puhua vain syrjäisimmistä alueista, vaan haluaisin puhua artiklasta 23. Nimittäin kun puhutaan eurooppalaisista rahastoista, niin on hyvin tärkeää voida jatkossakin täytäntöönpanna tätä kohesiopolitiikkaa. Minä haluaisin puhua nyt näistä rahoitusvälineistä – Kohesiopolitiikan täytyy tietenkin käyttää rahoitusvälineitä, mutta tällä hetkellä vaikuttaisi olevan niin, että kohesiopolitiikan tulevaisuus on heikoilla. Tämä merkitsee sitä, että Euroopan politiikan täytyy todella auttaa niitä, jotka eh, kaikkein eniten tukea tarvitsevat. Joissain tapauksissa eh, köyhimpiä myös rangaistaan ja siksi eh, minun on korostettava, että kohesiopolitiikka ei saa koostua rahoitusvälineistä. Sitten tuon aluepääosaston edustajalta kysyisin, mitenkä voitaisiin sitten huolehtia siitä, että rahat saataisiin paremmin käyttöön. Ensinnäkin radikaalisti tulisi yksinkertaistaa sääntöjä. Yksinkertaistaminen sinänsä ei ole ehkä niinkään vaikeaa, mutta radikaalit yksinkertaistaminen on ja mikä rooli on hallintoviranomaisilla. Minun mielestäni pitää ihan tehdä täysin selväksi, että mikä tehtävä kuuluu kenellekin vuoden 2020 jälkeen. Tähän tarvitaan hyvää viestintää. Kohesiopolitiikan tulevaisuus näyttää minusta ja myös muiden mielestä sellaiselta, että koko Eurooppa-hanke on siitä riippuvainen, ettei kansalaisten luottamus lähde Seuraavaksi seuraava puhe. Kiitoksia. Minulla on nyt mahdollisuus äh, puhua täällä. Kiitän siitä ja haluaisin todellakin äh, toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien kollegoita kiitän siitä, että olet tulleet. Tänään haluaisin kolme asiaa korostaa. Ensinnäkin äh, olen iloinen siitä, että järjestämme tämän kokouksen kohesiopolitiikasta Euroopan parlamentin neuvosto ja alueiden komitea, e, heillä on jo jotain kirjallista, mutta kaikki on vasta lapsen kengissä. Sitten haluaisin puhua kansallista parlamenteista ja niiden roolista Euroopan unionissa ja myöskin jäsenvaltojen roolista. Ei ole kyse pelkästään subsidiariteettiperiaatteen valvomisesta, vaan myöskin parlamenttien välisistä yhteyksistä. Mielestäni tämä voisi olla panos jotta kansalliset parlamentit olisivat paremmin valmistautuneet ja koko menettely olisi demokraattisempi. Kansallisilla parlamenteilla on tärkeä rooli, komission jäsen sanoi sen ja samoin Konstantse Krell mainitsi sen. Siellä nimittäin puuttuu tietoja. Pääedunsaajat ovat usein niitä, jotka tietävät kohesiopolitiikasta kaikkein vähiten tai eh, ne, joiden pitäisi olla edunsaa, jotka tarvitsisivat määrärahoja. Tässä kansallisilla parlamentilla on tärkeä rooli. Joissain jäsenvaltioissa on sellainen tilanne, että on alueita, jotka ovat kohesioalueita, mutta saavat kuitenkin hyvin vähän kohesiomäärärahoja. Ja lopuksi haluan sanoa henkilökohtaisen asian. Kohesiopolitiikan pitää tulevaisuudessakin olla Euroopan unionin pääinvestointipolitiikkaa. Koska se on pääpolitiikkaa, niin sen on varmistettava se, että talouden ja sosiaalinen kohesio varmistetaan, kuten perussopimuksissakin sanotaan. Yksinkertaistaminen ja tavoitteisiin keskittyminen, parempi valvonta, se on tarpeen ja siksi senkin on oltava olemassa, mutta on oltava joustavampia jatkossa. Tällä hetkellä hallinnoidaan monella eri tasolla, on katsottava jatketaanko näin vai ei, koska uskon, että se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot ja eri aluetasot toimivat yhdessä. Edustaja Zeller. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin korostaisin sitä, että rakennerahastot ovat tärkeinä rahoitusväline ja näin tulee olla myös jatkossa alueiden rahoituksessa. Tosin tämänhetkinen tilanne aiheuttaa pikemminkin sellaista pelkoa, että me hallinnoimme tämänkin menestyksekkään välineen kuoliaaksi. 2015 vastuuvapautta käsiteltäessä havaitsimme, että 2015 harvamaa ei juuri mikään ollut saanut käynnistettyä ottaa ohjelman kautta. Sama koski vielä vuotta 2016. Komissio totesi, että entisen äh, ohjelmakauden, entisen tukikauden äh, jälkiä vielä <laughs> siivottiin ja edun saajat eivät todellakaan äh, uuden kauden suhteen olet päässeet vielä edes alkuun, vaikka se tässä jo taas saapuu hiljalleen loppuaan kohti. Tämä on suuri ongelma ja kun keskustelee hallintoviranomaisten kanssa, kuulee, että hallintotaakka on moninkertaistunut. Erään hallintoviranomaisen edustaja, joka on näitä asioita hoitanut jo vuosikymmeniä, sanoi, että 2006 oli 20 sivua sääntöjä seuraavalla kaudella 200 tuonne vuoteen 2016 saakka ja sen jälkeen sitten 2000 sivua aina otettava huomioon. Ja tämä on mm, suuri ongelma ja sitten vielä kun ajatellaan hallintoviranomaisia ja liittyen sitten siihen, että mistä ne tulevat hallituksesta vai mistä, niin tässä on sitten vielä erilaista varpaille astumista. Ja jos sitten otetaan vielä mukaan joku muu taso, niin tässä mennään kyllä hyvin monimutkaiseen, joudutaan monimutkaiseen tilanteeseen ja kansallisten parlamenttien nämä kollegat, jotka edustavat täällä myös alueita, niin kyllä sielläkin tätä kuuluisaa ylisääntelyä tietenkin tapahtuu. Ja kyllä tämä todella on hyvin, hyvin ongelmallista. Ja pyytäisin, että sisäministeriössä ja, ja ylipäätään hallinnossa katsottaisiin, että ylisääntelystä päästään niin, että nämä operatiiviset ohjelmat pääsisivät myös kohesiopolitiikassa toimimaan tehokkaasti siellä alueilla kentällä. Jos viivettä on jatkossakin niin kuin sitä on nyt, niin sitten kyllä rakennerahastojen ja kohesiopolitiikan tulevaisuus äh, näyttää aika synkältä, sillä mehän kaikki täällä olemme kohesioystäviä, jotka tässä salissa istumme, mutta vielä muutama vuosi sitten kaikki komission jäsenet melkein totesivat, että kohesiorahasto on tärkein unionin väline työpaikkojen luomiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi, mutta nytpä näitä sanoja enää harvan komissaarin suusta kuulee. Kollega Michels tässä muistutti myös siitä, että komissionkaan työasiakirjoissa kohesiopolitiikkaan ei juuri enää viitata. Semminkin kun olisi tärkeää, että kun keskittyminen on ollut hyvin vahvaa monillakin alueilla ja maissa, niin muistuttaisin, että kyse on aluekehitysrahastosta, ja sitten meillä on myös kaupunkiagenda, joka valitettavasti sekin on saanut aivan liian vähän tukea. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Hetman, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Polityka spójności to fundament solidarności. Kiitoksia. Kohesio Maatalouspolitiikka on eurooppalaisen solidaarisuuden peruskivi. Kukaan ei varmaan kyseenalaista sitä. Harmillista on vain, että on niin paljon epäilyksiä siitä, että kohesiopolitiikka todella vaikuttaa unionissa, että alueet kehittyvät. Minä haluaisin sanoa jotain siitä, mitä herra Schneider sanoi, herra Schneider alueiden komiteasta. Haluaisin tukea sitä, mitä hän sanoi. Tarvitaan enemmän luottamusta, enemmän toimivaltuuksia alueille. Minun mielestäni, eikä pelkästään minun mielestäni, tämä olisi tapa saada kohesiopolitiikalle selkeämpiä tuloksia, että se olisi tehokkaampaa. Että se todella olisi asia, josta emme puhu pelkästään täällä Euroopan parlamentissa, vaan myös muualla. Meidän on varmistettava, että päätökset siitä, mitä kohesiomäärärahoilla tehdään, tehdään alueellisella tasolla paikallisia alueviranomaisten taholla, koska he tietävät, mitä siellä tarvitaan. Usein tehdään ero ei vain alueiden välillä, vaan eroja Euroopan sisällä on myös alueiden sisällä tämä ongelma meillä on Euroopassa. Meillä on siis saman alueen sisällä alueita, jotka ovat hyvin erilaisella tasolla ja meidän on kohesiomäärärahoja käytettävä siellä, missä niitä tarvitaan. Siksi pitäisi olla joustavampi lähestymistapa, erityisesti kun katsotaan tiettyjä alueita. Siksi vetoaisin siihen, että luotettaisiin enemmän paikallisiin alueviranomaisiin. Siinä on kohesiopolitiikan menestyksen avain. Mitä se kohesiopolitiikan tuoma lisäarvo sitten oikeastaan on? Teidän täytyy oikeastaan vain katsoa Puolaa, niin näette, miten kohesiopolitiikka on ollut menestyksekästä. Ja Bokovic, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Regi, e, not... Kiitoksia. Toivotan tervetulleeksi kaikki kansallisia parlamentin edustavat kollegat, komissioedustajat. Mielestäni tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeä. Me olemme kaikki täällä kohesiopolitiikan ystäviä ja solidaarisuusperiaatteen ystäviä, jonka pohja, jolle se pohjautuu. Kohesiopolitiikka on todella se mahdollisuus, joka meille tarjotaan Euroopan unionin yhdessä äh, pitämiseksi. Erot alueiden välillä ovat pysyviä ja meidän tulee löytää niihin ratkaisuja. Mukaan lukien tulevaisuudessa olemme myös kaikki samaa mieltä siinä, että tänä päivänä meillä on vastassamme merkittävä määrä erilaisia haasteita Euroopassa. Onpa kysymys Meksikosta, maahanmuutosta, mistä vaan. Ja meidän tulee selkeästi katsoa tätä ongelmavyyhtiä vyyhtiä. Ja tulee myös katsoa sitä, että me yhtäältä menetämme yhdistyneen kuningaskunta, joka on nettomaksaja, eli meidän täytyy todellakin kyetä sitten jakamaan uudelleen tämä rahasumma eri jäsenvaltioille. Kansallisten parlamentien edustajille mielestäni olisi hyvä, keskustella myös näistä asioista kotimaissa. Ja sitten kun edustajanne tulevat Euroopan neuvostoon, niin olisi tarpeen, että ja puhuvat Brysselissä samaan malliin kuin omissa pääkaupungeissaan. Muussa tapauksessa kohesiopolitiikka on suurissa vaikeuksissa. Mehän olemme niitä, jotka olemme vastuussa tämän politiikan täytäntöönpanosta. Onko kysymys todella liian monimutkaista säännöistä. No kyllä, se tietysti osittain pitää paikkansa, mutta täytyy meidän myös kyseenalaista se, että miksi kansalliset rakenteet ovat niin hitaita kohesiopolitiikan täytäntöönpanijoita. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme täytäntöönpanna 2014-2020 suunnitelmaa. Muussa tapauksessa meillä on vielä suurempia ongelmia tulevaisuudessa. Itse olen ollut ministerinä ja vastuussa maaseudun kehittämisestä. Olen vastannut kohesiovarojen käytöstä. Meillä oli viikoittain kokouksia tämän teeman piirissä. Ja minusta meidän täytyy tehdä paljon työtä mukaan lukien pääkaupungeissa. Ja Tämän lisäksi meidän täytyy tehdä kohesiopolitiikasta suositumpaa kansalaisten silmissä. Kansalaisten täytyy ymmärtää, että on hyödyksi se, että kohesiopolitiikka tekee Euroopan unionista kauniimman, tehokkaamman ja tärkeämmän. Kiitoksia ja Regi viimeinen puhuja edustaja Maletic. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Onpa mukavaa, että täällä kansallisten parlamenttien edustajat ovat vieraanamme ja että voimme käydä kohesion politiikan tulevaisuudesta keskustelua kanssanne ja kohesio, seitsemännestä kohesiokertomuksesta. Jos halutaan vahvaa Eurooppaa, tarvitaan ää, mm, niin, myös tietenkin taloutta, mutta nyt ää, talousarvio ei tule ää, kasvamaan. Euro alue ähm, budjettia ei voi vahvistaa kohesiopolitiikan kustannuksella. Tämän tulisi olla meidän kaikkien kanta. Täällä on paljon puhuttu jo periaatteista, kohesiopolitiikan periaatteista ja monia uutuuksia 2014-2020 kaudelle otettiin käyttöön ja siksi katsonkin, että meidän tulisi käydä tästä vahvaa keskustelua ja taistella kohesiopolitiikan puolesta kyllä yksinkertaistamista, mutta ei nyt suinkaan periaatteettomuutta. Meillä oli kuulemistilaisuus budjettivaliokunnassa ja minun on teille tämä kerrottava, koska tämä on hyvin tärkeää. Neuvoston ja komission edustajat olivat paikalla ja komission edustaja kertoi meille, että monivuotisen rahoituskehyksen aiottu aikataulu. Neuvoston ja parlamentin välillä on vuoden 2019 lopussa ja olisi vielä parempi, jos olisi ennen tämän parlamentin äh, parlamenttikauden päätöstä eli ennen heinäkuuta 2019, mutta neuvostoedustaja kertoi, että todennäköisesti jäsenvaltiot eivät saa sovittua monivuotisesta rahoituskehyksestä ja kohesiopolitiikan rahoituksesta ennen vuotta 2020 kevättä, eli ehdotus tehdään ensi toukokuussa, mutta sopimus saataneen aikaan vasta keväällä 2020, ja tämä on todella aivan liian myöhään kohesiopolitiikan sujuvalle siirtymälle ja uuden kauden käynnistämiselle. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että te jäsenvaltiossa teette valtiovarainministerien ja alueministerien kanssa tiivistä yhteistyötä ja pyydätte heitä painostamaan sen puolesta, että säännöt ja asetukset saadaan mitä pikimmin valmiiksi ja voimaan. Ne tarvitaan viimeistään 2019, ei myöhemmin, koska muuten kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa tulee jälleen viivettä ihan niin kuin on ollut tälläkin kaudella. Kiitos. Kiitos. Näyttää siltä, että yksi kollega jäi huomaamatta. Olkaa hyvä, korkeintaan kolme minuuttia. Kiitoksia. Niin, täällä on sanottu, että Länsi-Ahtikan katastrofi ei liity kohesiopolitiikkaan, mutta kohesiopolitiikkaahan liittyy tulviin. Ja tällaiset katastrofit ovat kohesion peili. En tiedä, tiedättekö te tätä. Mandra, Makuulan ja Beramu ovat alueita, joissa tuhannet nyt seisovat mudassa, mitä Mandrassa ja muualla tapahtui kohesiopolitiikan alalla vuosikymmeniä äh, siellä käytettiin määrärahoja, tukia, ähm, nopein menettelyin. Tämä toi kapitalistisen muutoksen ja kehityksen, mutta samaan aikaan väestörakenne murtui ja vuosikymmeniä ei ollut mahdollisuutta suojautua e, e, tulvilta, esimerkiksi infrastruktuurein, koska in, tulvasuojat eivät ole mikään prioriteetti. Ne eivät ole prioriteetti, koska mm, ne eivät tu, se ei tuo lisäarvoa, että suojellaan väestöä tulvilta. Tällaiset katastrofit ovat kohesiopolitiikan peiliä. Tulvia on ollut pelkästään Kreikassa. Tilannehan on samankaltainen muissa EU-maissa. Ja tämä osoittaa, että on sitten kysyttävää oikeastaan, että kehitystä kenelle? Mitä tässä oikein kehitetään? Eikö pitäisi tehdä kehitystyötä kansalle? Eihän kyse ole siitä, että jaellaan vähän murusia sinne tänne. Me nyt sitten to- haluaisimme toivoa, että korvauksia maksetaan Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta. Ja Kukue, Kreikan kommunistinen puolue, on myös järjestänyt äänestyksiä, jotta määrärahoja maksettaisiin, mutta mitään määrärahoja ei ole tullut. Ei voi olla niin, että pääoma on ainoa kriteeri. Kiitos. Ja nyt puhujat saavat sitten äh, tilaisuuden äh, tehdä päätelmät. Äh, ensimmäisenä ministeri Aab, hän joutuu poistumaan kello 18, joten hän saa nyt ensimmäisen vastauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Aita, Mihailova. Kiitoksia edustaja Mihailova. Haluan kiittää siitä, että minulla on mahdollisuus myös sanoa muutama sana tässä lopuksi. Lentokone lähtee ja kello kuudeksi minun pitää päästä lentokentälle, siksi joudun lähtemään täältä aikaisemmin. Haluaisin sanoa, että tämän päivän keskustelu oli erittäin mielenkiintoinen. Ja kuten itsekin kuulitte, on paljon sellaisia näkemyksiä, jotka ovat itse asiassa meille yhteisiä. Me puhumme yksinkertaistamisesta, rahoituksen yhdenmukaistamisesta, sääntöjen helpottamisesta. Se, se ei varmaan ole asia, jossa kukaan on eri mieltä. Mutta sitten on sellaisia näkemyksiä, joista ei ole yhtä mieltä. Ja no, kun, niin kuin sanoin, myös neuvoston jäsenvaltiot saivat ilmaista kantansa. Ja se toimii pohjana sitten komission esitykselle. Komissio käy ne läpi ja olen ilahtunut siitä, että Bulgaria on seuraavana puheenjohtajavaltiona jo todennut, että se haluaa viedä eteenpäin näitä konkretisointiehdotuksia. Eli toivon, että me voimme ne antaa eteenpäin ja kun puhutaan yksinkertaistamisesta ja omnibusista, niin tiedätte, että työ on edelleen kesken ja Toivomme, että voimme mm, tässäkin päästä hyvään tulokseen ja yhteisymmärrykseen. Mm, uskoakseni yhtäveto on se, että meidän ainakin kaikki täällä olevat, meidän mm, pidämme sitä tärkeänä ja oleellisena. Meidän täytyy tehdä työtä sen parissa, jotta tulevaisuudessakin olisi näin sekä kevään päätöksissä että myös hiukan pidemmällä tulevaisuudessa. Ja toivon meille kaikille siihen paljon rohkeutta ja jaksamista. Kiitoksia. Very much and I wish you a very... Kiitos paljon ja oikein hyvää kotimatkaa ja lykkyä tykö myös tuolla Brysselin liikenteessä. Seuraavaksi alueiden komitean Schneider. Kiitoksia puheenjohtaja Mm, kiitos ehkä muutama sananen minultakin, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Korostaisin vielä kantamme. Lausunnossamme totesimme, että odotamme, että osa rakenne rahoista korvamerkitään jatkossakin kohesiorahastolle. Tämä lienee aika rohkea vaatimus haasteet huomioon ottaen, mutta jos talousarviossa ei korvamerkitä kohesio politiikalle tiettyä osuutta, niin se on sitten kohesiopolitiikan loppu. Ja komission jäsen Oettinger ei jonkun mukaan täällä asioita, näitä asioita ole käsitellyt. Hän on ollut useaan otteeseen meillä vieraana ja varmaan vielä useammin teillä täällä Euroopan parlamentissa ja on täällä huomenakin vieraana ja hän on meille vakuuttanut, että hän tuntee oikein hyvin ongelmamme ja ymmärtää ne oikein hyvin ja oli itsekin osavaltion johtaja aiemmin. Mitä sitten tulee tähän PKT osuuskysymykseen, että se on ratkaisevaa sen suhteen, onko alue heikko siirtymässä seuraavaan kategoriaan vaikka, vaiko vahvoilla. Ja kun puhutaan kohesiopoliittisista tavoitteista, niin taloudellisen yhteenkuuluvuuden heikentämiseen on reagoitava ja kohesiopolitiikan on tulevaisuudessa voitava paremmin puuttua mahdollisuuden on oltava parempi kuin nyt ja siksi esimerkiksi kun puhutaan äh, väestökehityksestä, niin äh, tämä täytyy muistaa. Sitten äh, nämä ehdollisuudet täydentäisin vielä. Minä jo totesin, että me emme hyväksy ehdollisuutta ollenkaan mutta ei tämä nyt tietenkään ennakkoehdollisuuteen, eikö ante ehdollisuuteen liity tämä meidän vastustuksemme. Se voi olla oikein tehokas väline rakennerahastojen Eh, tehostamiseksi ja myönteisen eh, vaikutuksen aikaansaamiseksi alueilla. Se, mitä Hetman tuossa totesi alueiden vahvuuksista, on eh, erityisesti nyt ehkä vetomus jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden kannattaisi todella ei kokea alueita häiriötekijänä tai jonain asiana, joka nyt vaan sattuu olemaan olemassa, mutta siinä kaikki ei, vaan ymmärtää alueet ää, niin, että mitä vahvemmat alueet, sitä vahvempi valtio. Toiseksi viimeinen seikka, niin ei vastuuta tule myöskään pallotella yhdeltä toiselle. Me alueella katsomme tietenkin Euroopan unionin määräyksiä, monimutkaista säännöstöä ja Euroopan parlamentissa sanotaan, että niin, mutta kun te alueellakin teette asiat monimutkaiseksi ja tässä vähän pallotellaan tätä ongelmaa puolelta toiselle, mutta kun puhumme yksinkertaistamisesta, niin täytyy vedota kaikkiin. Luonnollisesti edustajat Zeller, tässä vedotaan kaikkiin tasoihin. Kaikkien tasojen on huolehdittava yksinkertaistamisesta, mutta muistuttaisin vielä, että kyllä tämä kuitenkin ylhäältä alaspäin virtaa. Jos meillä on 2000 sivua määräyksiä tällä ohjelmakaudella, niin valtioissa ja alueilla ne niin täytyy panna ja sitten siihen 2000 sivun päälle tulee vielä vähän lisää. Ja mitä valvontaan tulee, niin valvonta on kyllä ihan lähtenyt käsistä. Halutaan jotain hyvää, mutta saavutetaan jotain huonoa, kun valvonta on ihan liiallista. Tämä liiallinen valvonta johtaa pelkoon äh, hallintoviranomaisten keskuudessa. He pelkäävät tekevänsä virheitä ja tekevät asioista näin ollen entistä monimutkaisempia, äh, jotta virheitä ei pääsisi tapahtumaan. Kun luottamus vahvistuu, luottamus myös kansallisiin valvontaviranomaisiin, niin tämäkin on merkittävä panos yksinkertaistamiselle. Sitten vielä viimeinen seikka, aikani omassakin puheenvuorossani puhuin paljon ongelmista ja heikkouksista ja kaikesta kielteisestä, mitä kohesiopolitiikkaan tulee, mutta tässä lopuksi ehkä muutama myönteinen sana. Kohesiopolitiikka, rakennerahastot ovat valtava historiallinen menestys. Ihmiskunnan historiassa ei koskaan aiemmin ole koettu tällaista hienoa solidaarisuutta kuin kohesiopolitiikassa Euroopan unionissa. Meidän tulisi olla ylpeitä tästä. Meidän tulisi sanoa ylpeästi, että haluamme kehittää tätä politiikkaa entisestään ja luotan Bulgariaan puheenjohtajavaltiona tulevina puolena vuotena, että se tässä hengessä jatkaa keskustelua kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Thank you, thank you. Kiitos paljon, Schneider. Kiitos tästä inspiroivasta puheesta toivon todella, että tämä keskustelu jatkuu yhdessä koska yhtenäisyydessä on vahvuutemme, niin kuin Bulgaria puheenjohtajavaltiona toteaa. Sitten Rova Plan. Sure, thank you very much. Tietenkin, kiitoksia oikein paljon. Puhun romaniaa. Johtopäätös, jonka minä olen tehnyt tänä iltana, on se, että kaikki täällä, jotka puhuivat, eivätkä pelkästään he, puolustavat kohesiopolitiikkaa. Ja pidämme kohesiopolitiikkaa sellaisena, että sen täytyy olla jatkossakin tärkein Euroopan unionin investointipolitiikka, koska se tuo lisäarvoa ja se on osoittanut sen. Olen myös nähnyt, että tarvitsemme enemmän näkyvyyttä kun eh, esitellään kohesiopolitiikan tuloksia kansalaisilla. Eh, eh, ja ymmärsin tästä keskustelusta myös, että tarvitaan enemmän luottamusta kaikkien osapuolten kesken kun pannaan täytäntöön kohesiopolitiikkaa. Tämä minäkin sanoin puheenvuoroni aluksi. Tarvitaan luottamusta viranomaisten edunsaajien välillä, alueellisella tasolla, paikallisella tasolla, Euroopan tasolla. Olen vakuuttunut siitä, että pystymme saamaan tämän aikaan yhdessä. Olemme osoittaneet joka kerta, että yhtenäisyyttä toimintojemme kautta olemme eurooppalaisina pystyneet vastaamaan mihin tahansa haasteeseen joskus paremmin, joskus huonommin. Joka kerta äh, kyse on myöskin siitä kontekstista, missä toimimme. Mutta tällä hetkellä äh, minusta tuntuu siltä, että yhdessä äh, Euroopan toimielimissä kaikkien kansalaisten kanssa ja alueiden komitean kanssa pystymme puolustamaan kohesiopolitiikkaa, jota me kaikki tarvitsemme. Haluaisin kiittää tässä vaiheessa Konstanze Krelia, Euroopan parlamentin jäseniä ja koordinaattoria. Hän joka kerta esittelee hyvin tämän ongelman ja myöskin sen tarpeen, että kansalaisen pitää hyötyä eurooppalaista ja kansallista politiikasta. Haluan kiittää häntä hyvistä neuvoista ja uskon, että me tarvitsemme suurempaa koordinointia tai yhteistyötä kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin välillä ja varmasti tietenkin myös komission kanssa, jotta pystyisimme vahvistamaan Eurooppa-hanketta. Kiitoksia. Thank you very much. And now I... Suuret kiitokset. Sitten Vasilieva, olkaa hyvä. Miss Mihailova. Kiitoksia edustaja Mihailova. Olen kyllä kovin vaikuttunut siitä, mitä edustaja Schneider totesi tulevasta puheenjohtajakaudesta ja kiitoksia kovasti tästä erittäin inspiroivasta viestistä. Eli että meidän täytyy jatkaa keskustelua, yhdessä työskentelyä ja kohesiopolitiikan vaikutusten käsittelyä. Bulgaria on erinomainen paikka tällaiselle keskustelulle, koska kuten totesin, olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on erittäin hyödyllistä, toteutettavissa olevaa ja ihmiset arvostavat tätä politiikkaa kovasti. Kaikki ovat samaa mieltä siinä, että siitä on ollut hyötyä, kun on minun maastani parannettu ihmisten elinoloja, on palautettu, parannettu maan taloutta ja makrotaloudellista tilaa. Se, mitä me tarvitsemme, on enemmän meidän kaltaisemme ihmisiä, jotka vievät tätä viestiä eteenpäin. Ja selvittävät kohesiopolitiikkaa. Tämän päivän keskustelusta saa sen vaikutelman ja kiitoksia siitä, että sen tänään Tämä on äärimmäisen hyödyllistä. Ensinnäkin kaikki yksimielisesti olemme samaa mieltä siinä, että kohesiopolitiikan tulisi jatkua. Sen tulisi olla edelleenkin suuri elementti politiikassa, sillä sitä täytyy täytäntöönpanna. Sitä ei voida täytäntöönpanna kaikkialla. Ja olemme kaikki samaa mieltä myös siitä, että yksinkertaistamisen ja joustavuuden pitäisi tapahtua Tässä ohjelmointijaksossahan yksinkertaistaminen on ehkä kaikkein tärkein sisältö asetuksessa ja sitä varmasti päivitetään, mutta joustavuuden tulisi saada enemmän jalansijaa tulevissa sääntelypaketeissa. Joustavuus kaikissa eri näkökulmissaan, mahdollisuus erilaisiin vaihtoehtoihin, kaikki tämä johtaa tehokkuuteen, tuloksiin ja vielä painottaisin ajoitusta. Ajoitus on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Meidän täytyy toimia oikea-aikaisesti. Meidän täytyy olla kilpailukykyjä, kilpailukykyisiä ja asioiden tulisi tapahtua siis oikea-aikaisesti. Kiitän näin ollen vielä kerran kaikkia teitä ja toivottavasti näen teidät pian Bulgariassa ja voimme jatkaa tätä keskustelua, joka on ollut todella mielenkiintoinen. Ensi vuoden alussa meillä on Bulgariassa foorumeita, joissa käsitellään kohesiopolitiikkaa tämän komission uuden ehdotuksen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Jään odottelemaan, että voimme jatkaa tällä myönteisellä tavalla näitä keskustelujamme. Ja että meillä on tilaisuus työskennellä seuraavan ohjelmointikauden aikana heti aivan sen alusta lähtien. Kiitoksia vielä kerran. Kiitoksia. Tällä on todella suuri ilo saada olla. You, Mrs. Krell. Kiitoksia sitten äh, Krell. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ihan lyhyesti yhden loppuhuomautuksen tässä esittää. Mukavaa, että Bulgaria on seuraava puheenjohtajavaltio. Valtuuskuntavierailulla olimme vastikään Sofiassa ja Bulgaria on hyvin sitoutunut siihen, että hyvä kohesiopolitiikka jatkuu. Näin he meille viestivät. Mukavaa, että edustaja Plum pääsi paikalle. Tosiaan kävimme Romaniassa myös valtuuskuntamatkalla ja toivoisin, että juuri nämä kaksi maata tarjoaisivat myönteisiä esimerkkejä, ja niitähän on, ne näimme omin silmin maissa vieraillessamme, niin kertoisivat siitä, miten kohesiopolitiikka alueella todella toimii. Sitten vielä lopuksi tehän huomasitte, että me kaikki oikeastaan olemme varsin yksimielisiä siitä, mitä haluamme, mutta tämän talon tai tämän salin ulkopuolella on monia, jotka eivät asiaa näe ihan samoin. Ja näin ollen taistelussamme Euroopan parlamentissa, komissiossa, jäsenvaltioissa saisimme kovasti tukea, jos voisimme todistaa, että kohesiopolitiikan täytäntöönpano etenee ja että rahat saadaan hyvin virtaamaan. Pahinta, mitä voisi tapahtua, olisi se, että jos meillä on Euroopan talousarviossa rahoja sidottuna, niin niitä ei saataisi käytettyä, vaan ne sitten jouduttaisiin palauttamaan, joten jos sitten seuraaville vuosille pyytää korkeampaa talousarviota, niin vaikeahan sitä on perustella, jos ei entisiäkään ole saatu käytettyä. Ja siksipä toivon, että tässä yhdessä onnistuisimme. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja sitten ää, äh, ää, äh, Van Rest, teillä on sitten kunnia olla viimeinen puhuja to thank all of you. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että yhtenäisesti erityisesti tuette kohesiopolitiikkaa, että muistutatte meitä siitä, kuinka tärkeää tämä politiikka on kansalaisille, koska se perustuu kumppanuuteen ja kyse on kansalaisten hyvinvoinnin parhantamisesta. Ja valitettavasti nämä menestystarinat eivät aina tule tiedoksi. Ja se on tärkeää myös meille komissiossa, kun me valmistelemme kohesiopolitiikkaa. Se antaa meille lisää motivaatiota näinä kriittisinä aikoina, kun meillä täytyy valmistella seuraavaa budjettia ja lainsäädäntökehystä, joka esitellään ensi vuoden keväänä. Haluaisin kiittää myös kaikista puheenvuoroista. Me yritämme ottaa kaikki kommentit huomioon niin pitkälti kuin pystymme. Täällä oli hyviä ehdotuksia. Haluaisin vain kaksi tai kolme asiaa nostaa esiin ehdollisuudesta. Jälleen kerran me olemme liioitelleet, se on aivan selvää. Me haluamme vähentää eh, ehdollisuutta selvästi. Silti olemme sitä mieltä, että joissain investoinnissa oli kyse sitten priori toimista, niin ehdot ovat tarpeen. Antetaan esimerkiksi liikenne. Me rahoitamme paljon liikennehankkeita monissa jäsenvaltioissa ja saimme selville, että joissain maissa ei ole tie, liikenteen kokonaissuunnitelmia. Miten voidaan investoida miljoonia liikenteeseen, jos ei tiedetä, mikä on maan pitkän aikavälin liikennestrategia? Tällaisia äh, asioita haluamme äh, huomioida tulevaisuudessa. Sitten yksinkertaistaminen. Emme me aio tehdä mitään vallankumousta, se on selvää, mutta äh, yksinkertainen pieni kehitys eteenpäin ei myöskään riitä se lähestymistapa, joka meillä on nyt, on, että me katsomme asetusta artikla artiklalta ja kysymme itseltämme, tarvitsemmeko todella tätä artiklaa, koska jotkut ovat sellaisia, että me todella kysymme itsemme, että täytyykö meidän tehdä lainsäädäntöä. Yksi esimerkki, te kaikki olette hallinnoit ohjelmia. Tiedätte, että ohjelmat voivat käyttää määrärahoja vain ohjelma-alueella. Brandenburgissa esimerkiksi ainoastaan, jos on Brandenburg-ohjelma-alueena. Kuitenkin on joitakin poikkeuksia, tiettyihin poikkeuksiin voi käyttää määrärahoja myös ohjelma-alueen ulkopuolella. Minä esitin itselleni kysymyksen, jos kumppanit ohjelmassa ovat samaa mieltä ja haluavat käyttää määrärahat esimerkiksi messuja varten Kiinassa, koska sillä tavoin Brandenburg saa kansainvälistä näkyvyyttä ja yritykset kukoistavat, niin miksi pitäisi olla poikkeus? Jos tämä sopii ohjelma kuppaneille, niin mitään sääntöjä Euroopan puolelta pitäisi olla. Niin, tämä on vain yksi esimerkki. Palaamme asiaan ensi keväänä ja toivottavasti pystymme vakuuttamaan teidät. Ja sama koskee valvontaa ja tilintarkastusta. Ideaalimaailmassa me ainoastaan perustaisimme toimintamme kansallisiin sääntöihin, koska ne ovat säännöt, jotka kansallinen hallinto tuntee, edunsaajat tuntevat, koska suurin osa menoista, jos ne ovat kansallisia, niin ei tarvita toisella puolella EU-sääntökirjaa, eh, e toisella puolella kansallista sääntökirjaa, ja sitten pitää miettiä, että kummat säännöt nyt ovat voimassa eh, Kuitenkin on myös selvää, että me voi päätyä sellaiseen tilanteeseen, että me enää tiedä, mitä paikan päällä tapahtuu, koska kuten tiedätte, komissio on kuitenkin vastuussa budjetista ja kyllä meillä täytyy olla joku varmuus siitä, että se, mitä paikan päällä tapahtuu, noudattaa tiettyjä standardeja. Tämä tarkoittaa sitä, että aina tulee jotain sääntöjä olemaan, mutta meidän tavoitteemme on mennä niin pitkälle kuin mahdollista ja silloin kun näemme, että hallinnot pystyvät hallinnoimaan näitä määrärahoja mm, ilman Brysselin valvontaa, niin silloin haluamme luottaa niihin. Meidän täytyy lisätä luottamusta, mutta me emme voi säännellä luottamusta varten. Ja sitten kaksi asiaa vielä näistä jakokriteereistä. Meidän täytyy katsoa niitä tarkkaan. Emme me voi pelkästään enää luottaa BKT. BKT tulee olemaan tärkeä kriteeri, mutta meidän täytyy katsoa myös uusia haasteita ja katsoa, miten tämä politiikka vastaa uusiin haasteisiin. Oli kyse sosiaalista yhteenkuuluvuudesta, innovaatiosta, energiasta, ilmastosta tai mistä muusta ja sitten joustavuus. Monet teistä sanoi, ovat, että politiikka ei ole riittävän joustavaa. Me olemme samaa mieltä, me harkitsemme hyvin radikaaleja ajatuksia, asioita. Eli esimerkiksi jos tulevaisuudessa äh, meillä olisi seitsemän vuoden monivuotiset rahoituspuitteet, niin ohjelmoisimme vain ensimmäiset neljä tai viisi vuotta. Ja sitten sanomme, että sen jälkeen on uudelleenarviointi ja yritämme yhdessä katsoa, Pitäisikö meidän esimerkiksi palkita niitä, jotka ovat onnistuneet hyvin, vai onko ehkä uusia prioriteetteja, jotka ovat nousseet esiin? Ajattelen tässä maahanmuuttoa, sitä ei pystytty ennakoimaan, niin että olisi enemmän joustavuutta määrärahojen jaossa ja käytössä. Mutta tämä on yllätys ensi vuodelle. Katsotaan, mihin päästään. Kiitoksia. Thank you, thank you very much. There are... Suuret kiitokset ehkäpä yllätyksiä sitten odotettavissa ensi vuonna. Kiitoksia puheenvuoroistanne ja haluan kiittää kaikkia kansallisten parlamenttien jäseniä siitä, että osallistuitte tänään. Me arvostamme todella teidän kokemustanne, teidän kantojanne ja teidän tukeanne työllemme. Koheesiopolitiikan alalla täällä Euroopan parlamentissa. Arvostamme näitä tapaamisia ja pidämme yhteyksiä ja kiitämme kaikista kannanotoista kansallisilta hallituksilta ja parlamenteilta. Ja kiitos puheenvuoroistanne tänään. Johtopäätös äh, on varmasti se, että me kaikki tässä salissa haluamme hyvää ja parasta kohesiopolitiikan tulevaisuudelle. Haluamme yksinkertaista kohesiopolitiikkaa, joka vastaa Euroopan kansalaisten tarpeisiin, joka on joustavampaa, läpinäkyvämpää ja ymmärrettävämpää ja joka on politiikkaa, joka investoi kasvun ja työpaikkoihin Euroopassa. Yhdessä uskon meidän saavan tämän aikaan. Meillä on erittäin äh, hyvää äh, kokemusta nyt äh, siitä, miten komissio tekee omnibus-ehdotuksessa töitä. Tehkääpä jo omnibus-ehdotuksessa vallankumouksellisia ehdotuksia. No, komission kädet ovat tietenkin sidotut neuvotteluissa. Se on heidän työnsä. Kiitoksia kaikille, kiitos osallistumisesta. Olipa hedelmällinen keskustelu, eikä varmasti viimeinen laatuaan. Mielellämme tapaamme teidät jälleen täällä Euroopan parlamentissa. Puheenjohtaja kiittää ystävällisesti tulkkeja. Näin viestintä sujuu. Tulkit kiittävät kuulijoita. Kokous päättyy.